hyväksyä tämän tällaisena. Kiitoksia oikein paljon. Toinen kohta on puheenjohtajan ilmoitukset. ilmoitukseni liittyvät Afrikka-viikkoon. Kuten tiedätte, ensi viikolla Abidjanissa meillä on EUn ja Afrikan unionin huippukokous, erittäin tärkeä poliittinen kokous, jonka tarkoituksena on, että EU uudelleen Ähm, muovaa suhteensa Afrikkaan ja puhemies Tajani on tässä yhteydessä nimennyt tämän viikon EUn Afrikka-viikoksi ja meillä on hyvin paljon tapahtumia, mukaan lukien oman valiokuntamme tapahtumat tänä iltapäivänä ja myös muissa valiokunnissa. Haluaisin muistuttaa kaikkia, erityisesti äh, poliittisten ryhmien henkilökuntaa siitä, että he muistuttaisivat äh, jäseniä siitä, että huomenna aamulla meillä on yhteiskokous kansallisten parlamenttien kanssa, jossa keskustelemme kestävän kehityksen kehityksen tavoitteista. Meillä on 24 jäsenvaltion parlamentin jäseniä, jotka tulevat siihen kokoukseen ja me keskustelemme kestävän kehityksen tavoitteen täyttämistä. Meillä on Nigerian parlamentin ja panafrikkalaisen parlamentin jäseniä paikalla. Se on erittäin tärkeää kokous huomenna ja pyytäisin, että jäsenet olisivat siellä, joten muistuttakaapa jäseniemme tästä erittäin tärkeästä kokouksesta huomenna. Sitten huomenna meillä on myös ympäristövaliokunnassa neljätoista 14.30 Meillä on WHOsta äh, tohtori Moetti paikalla. Äh, hän siis on ympäristövaliokunnassa huomenna ja sitten huomenna illalla, kun kokouksemme jälkeen 18.45-19.45 on demokratian tukiryhmän erityiskokous. Tämä on se ryhmä, joka äh, harjoittaa vaalitarkkailua ja tukee demokratiaa kumppanimaissa ja se järjestää erityiskokouksen vaaleista Afrikassa. Erityisesti keskitytään siihen, mitä Kenian vaaleissa tapahtuu, mutta katsomme myös äh, laajemmalti demokratiaa Afrikassa. Meillä on mielenkiintoista kehitystä tapahtunut Zimbabwessa viimeisinä päivinä, joten on paljon puhuttavaa, joten tämä kokous järjestetään huomenna 18.45-19.45 ASP 1E2 salissa. Ehkä sihteeristö voi lähettää vielä viestin kaikille ja muistuttaa näistä eri tapahtumista. Ja viesti on lähetetty myös yhteiskokouksesta kansallisten parlamenttien kanssa. Ja sitten joka paikassa äh, parlamentissa näkyy julisteita tästä korkean tason konferenssista, jonka nimi on Uusittu kumppanuus Afrikan kanssa. Se alkaa äh, täysistön salissa kello kahdelta. Meillä on äh, kolme eri työryhmää. Minä johdan kahta niistä. Siellä on korkean tason edustajia Afrikan maista ja kumppanimaista. Toivottavasti jäsenet ovat nähneet nämä ilmoitukset ja osallistuvat näihin tapahtumiin. Sitten kohta kolme. Kokouspöytäkirjan hyväksyminen 30. ja 31. elokuuta 2017 pöytäkirjat ovat asiakirjoissa. Niin jos teillä on kommentteja, niin lähettäkää ne sihteeristölle ennen tämän kokouksen päättymistä. Muuten pöytäkirjat pidetään hyväksyttyinä. Sitten esityslistan kohta neljä. Komission ilmoitukset ja komissiolla kai on julkilausuma. Olkaa hyvä. Just a very short point of information. Kiitos. Ihan, ihan lyö, lyhyt tiedotusasia. Aid for Trade tiedon anto. Sillä on pitkä otsikko. Se on julkaistu ja välitetty toimielimille 13 päivää kuluttavaa kuukautta. Achieving Prosperity Through Trade and niin alkaen on tämä otsikko ihan vain teille tiedoksi. Ja me tästä mieluusti keskustelemme teidän kanssa tulevassa kokouksessa tästä aiheesta. Kiitoksia oikein paljon. Koordinaattorin agendassa on se, että miten käsittelemme tätä uutta tiedonantoa. Se on erittäin tärkeää seuraavaa kuuta kuukautta silmällä pitäen, joten me eh, kyllä odotamme kovasti tätä uutta tiedonantoa. Hyvä. Sitten mennään esityslistan kohtaan viisi. Se on ensimmäinen asia Afrikka-viikon puitteissa ja olen erittäin iloinen siitä, että meillä on UNICEFin edustaja täällä tänään. UNICEF on tehnyt raportin Sukupolvi 2030 Afrikka. Etu siellä lapsiin tehtävät investointit väestöosingon hyödyntämiseksi. Tänään on lasten, lapsen yleismaailmallinen päivä. Lasten oikeuksien yleinen julistus hyväksyttiin tänä päivänä. Monissa maissa lasten oikeuksia ei kunnioiteta. Minä olen nähnyt uutisia Rohingya-vähemmistöstä tänä viikonloppuna useissa tilanteissa. Lasten oikeuksia ei kunnioiteta ja meidän on tehtävä enemmän, jotta valtiot noudattaisivat paremmin sitä, mihin ovat YK yleissopimusten puitteissa sitoutuneet. Jäsenillä varmaan on tämästä raportista kopioita, heille on raportti lähetetty. Ei kyse on tästä. Sukupuoli 2030 Afrikka. Onko kollegoilla kopioita tästä raportista? Onko sinulla Charles kopio tästä? Voimmeko varmistaa, että jäsenet saavat tästä raportista kopioita UNICEFin raportista. Tämä on tärkeä raportti ja olen erittäin iloinen siitä, että meillä on Sandy Blanchette täällä. Anteeksi, minä tässä vain luin äh, muistiinpanoja, niin siis ei ole Barbara Bentein, vaan Sandy Blanchett on täällä. Äh, kiitoksia. Annan teille heti puheenvuoron. Um, thank you very much, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen. Um, Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on ilo olla esittelemässä tätä um, UNICEFin kertomusta sukupolvi 2030. Se keskittyy Afrikkaan, Afrikan nuoriin ja lapsiin. Ja kuten puheenjohtaja mainitsitte, tämän erityinen päivä nyt on maailman lastenpäivä ympäri maailman. Ja Tätä juhlitaan ympäri maailman tätä lasten oikeuksia koskevaa julistusta. Nyt on myös Afrikka-viikko, joten tämä on oikein hyvä ajankohta keskustella tästä aiheesta. Abidjanin huippukokous tulee keskittymään nuoriin. Tiedämme, että lapset eivät synny 15-vuotiaana. He eivät putoa puusta 15-vuotiaana. Heidän on koettava terveellinen lapsuus, heidät on rokotettava, koulutettava. Ja minä haluaisin puhua äh, nollasta 18 vuotiaisiin lapsiin. Afrikkalaisten on investoitava ja Afrikan kumppanien on oltava mukana tukemassa Afrikkaa varmistaen, että tässä Afrikka saa väestön kantaman osinkoa. Afrikassa oli sellaista vaihetta, jossa työ, työssä käyvä väestö on suurempi kuin ö, ikäihmiset ja lapset. Tämä mahdollistaa nopean kasvun. Tämä väestöllinen osinko toteutu ainoastaan, mikäli inhimilliseen pääomaan on investoitu, mikäli on nähty investointeja lapsiin, heidän koulutukseen, terveyteen ja suojelemiseen. Tämä on linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden 2030 tavoitteiden kanssa, joka keskittyy myös ympäri maailman nuoriin ja lapsiin. Joten tästä päivästä lähtien lapset ja nuoret ovat vuonna 2030 ovat nyt puolet Afrikan väestöstä ja 2030 vuoteen mennessä Afrikan lapsiväestö on 750 miljoonaa lasta. Nämä ovat melko suunnattomia lukuja ja ne ovat sekä suunnaton mahdollisuus, mutta myös asia, joka tuo eteen joiden haasteita. Jotta Afrikka pystyisi saamaan osinkoa tästä väestöstä, niin on tärkeää, että tulevina 15 vuotta investoidaan lapsiin. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuuksien ikkuna. Nyt on panostettava terveyteen, koulutukseen ja suojelemiseen sekä fyysisen että henkisen, henkiseltä väkivallalta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2030, 2050 Afrikka kykenisi nauttimaan kestävästä kasvusta, vauraudesta ja vakaudesta. Tilanne Afrikassa on erilainen kuin 20 vuotta sitten. Kehitystä on otettu aimo harppauksin. Tämä usein unohdetaan, usein muistetaan vain näitä huonoja uutisia. Mutta meidän kertomuksessa keskitytään myös siihen, että Afrikassa lasten tilanne on kehittynyt melkoisesti viimeisten 20 vuoden aikana. On kuitenkin olemassa kuiluja edelleen. Ensimmäinen kolmesta kuilusta, johon keskitymme, koskee koulutusta. Mikäli haluamme, että nykyinen koulussa käymisaste pysyisi ennallaan, niin opettajia olisi saatava 1,3 miljoonaa enemmän tulevan 15 vuoden aikana. Tämä ei tietenkään riitä, koska kaikki lapset eivät käy edes ala-asteen koulutusta läpi. Joten miten on toimittaa? Afrikan on, Afrikan on saatava 5,8 miljoonaa uutta opettajaa, jotta voidaan saavuttaa kansainväliset standardit. Ja tämä kansainvälinen standardi, johon viittaan, on 23 oppilasta per opettaja. Joten Afrikan opettajien määrä on tuplattava, mikäli halutaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, yleinen koulutus, alaista koulutus kaikille. Tiedämme, että pääsy koulutuksen ei ole riittävällä tasolla. Lapset ja ne lapset, jotka pääsevät kouluun, niin he eivät opi tarvittavia asioita työmarkkinoille. Koulutusohjelmia on parannettava, opettajien koulutusta on parannettava, on lisättävä koulujen määrä, on parannettava koulutusfasiliteetteja, erilliset vessat tytöille poille esimerkiksi. Tiedän, että selvät luvut ovat melko uskomattomia, mutta me voisimme nyt katsoa erästä maata, joka ei ole usein otsikoissa hyvistä uutisista, nimittäin Niger. Viimeisten 15 vuoden aikana Nigerissä peruskoulutuksen läpikäyminen on kasvanut 16-29 prosenttia lapsista. Ja tämän taustalla on ollut suuret investoinnit koulutukseen hallituksen ja niiden kumppanin toimesta – hallituksen valtion budjetti koulutuksesta on nyt 722 prosenttiin. Puolet budjetista annetaan lasten koulutukselle siten, että valtaosa lapsista pääsee koulutukseen ja he oppivat myös jotain. Koulujen määrä on tuplattu ja opettajien määrä on kaksin, äh, kolminkertaistunut. Koulutuksessa on myös vaatimus, että panostetaan tyttöjen koulutukseen. Ei ainoastaan sen takia, että tytöt laahaavat perässä koulutusasteen suhteen. Afrikassa tytöt käyvät koulussa vähemmän kuin pojat, vaan myös sen takia, että tyttöjen koulutuksesta on suunnattomia hyötyjä. On tietoja, jotka osoittavat, että tytöt ja nuoret naiset, joilla ei ole mitään koulutusta, heillä on keskimäärin 6,7 lasta kun taas ala-astekoulutuksen loppuun asti käyvät tytöt saavat 5,8 lasta, ja ne naiset, jotka käyvät toisen asteen koulutuksen, he saavat 3,9 lasta keskiarvoltaan. Joten tyttöjen koulutuksen investoimalla ei saa ainoastaan tuottavia työntekijöitä, vaan saa mm, aikaan myös sen, että hedelmällisyysaste laskee. Ja mikäli tyttökä koulut loppuun, hän menee naimisiin myöhemmin. Koulutus on siis kehittynyt, ja, mutta investointeja tarvitaan lisää. Ja nyt viittaan maailman terveysjärjestön esikuva-analyysiin koskien terveydenhuoltoa ja terveydenhuoltoammattilaisten suhdetta Afrikassa on 1,7 terveydenhuoltoammatilaista per tuhat ihmistä. Tanskassa on 20. Mikäli halutaan saada tämä luku 4,45, niin on saatava paljon enemmän ammattilaisia. Nyt ammattilaisia on hieman yli kaksi miljoonaa ja niitä tulee olemaan hieman yli kolme miljoonaa kymmenen vuoden päästä. Kuitenkin, mikäli halutaan saavuttaa WHOn tavoiteluku, on oltava yli saatava yli 4 miljoonaa terveydenhuoltoammatilasta enemmän. Tämä suuri ponnistus. Nämä henkilöt on koulutettava ja sitten saatava pysymään järjestelmän sisällä. Parannukset terveyssektorin ovat kuitenkin mahdollista. Ruondaluvut osoittavat tämän. Lapsikuolleisuus syntyvän yhteydessä oli 151 vuonna 1990 ja 20 vuotta myöhemmin luku oli 39. Tässä, tämä on saavutettu integroimalla terveydenhuoltopalveluita, parantamalla – maaseudun terveydenhuoltoa luomalla kannustavia terveydenhuoltoammattilaisille maaseudulla ja lisäksi on terveydenhuoltojärjestelmä. Tässä köyhien tilanne on parantunut. Terveyden, terveysasia liittyy myös suojeluun. Afrikassa lapset kohtavat väkivaltaa. Ei tämä ei ole jossa näin tapahtuu, mutta tämä on maanosa, jossa ongelma on merkittävä. Lisäksi on sukupuolten välillä järjeviä kohteluita. Puhutaan väkivallasta koulussa, kotona ja yhteiskunnassa ylipäätään. Naiset ja lapset kärsivät eniten väkivallasta. 35 prosenttia naisista ja tytöistä kohtaavat lapsiavoliottoja elämään, joita kohottamaan lapsiavioliitto-ongelman. Etiopia ja Burkina Faso ovat hyviä esimerkkejä siitä, että panostusten ja jatkuvien panostusten avulla lapsiavioliittojen määrä ja naisten silvominen on mahdollista saada laskemaan. syntyneistä 40, noin 46 prosenttia rekisteröidään. Ja tämä on vaikea asia, koska mikäli ei ole syntymän todistusta, on vaikea peräänkuluttaa omia oikeuksiaan myöhemmin, ei voi ostaa maata, ei voi saada koulutusta, ei voi avata pankkitilia tai äänestää. Kuitenkin tiedämme, että 74 prosenttia lapsista saivat kolme ainoastaan rokotteita. Mikäli tässä ei työskenneltäisi siilossa siten, että kaikki ammattilaiset työskentelevät eri tavalla lasten kanssa, niin tärkeä kysymys olisi ratkaista ongelma, miten kaikki voisivat työskennellä samalla tavalla lasten kanssa. Terveydenhuoltoammattilaisten tulisi varmistaa, että lapset saavat syntymätodistuksen. 49 prosenttia lapsista Afrikassa elävät äh, ankarassa köyhyydessä alle kahdella dollarilla päivässä. 49 prosenttia puolet lapsiväestöstä siis ja vastaava luku on 38 prosenttia aikuisesta. Afrikassa on köyhyysongelma, mutta Afrikan lapset kärsivät köyhyydestä enemmän kuin aikuiset. Äärimmäisessä köyhyydessä elävät lapset, jotka eivät pääse terveydenhuoltoon, koulutukseen, eivätkä saa kunnon ravintoa, niin heidän mm, aivot, heidän kehot eivät kehity normaalisti ja he eivät saavuta samaa tuottavuusasteita tai he eivät ole yhtä ehä osa yhteiskuntaa. 27 prosenttia lapsista elävät konfliktitilanteessa tai epävarmassa tilanteessa. 153 miljoonaa lasta herävät aamuisin peläten sotaa tai järjestäytynyttä väkivaltaa heidän yhteiskunnissaan tai maissaan. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Afrikan enemmän kuin muihin maanosiin, koska kestävyys ei ole samalla tasolla yhteiskunnissa ja valtioissa. 50 prosenttia lapsista asuu alueilla, jossa kuivuus on erityisen suuri ongelma. Mikäli lapsi käy koulussa, mutta ei saa riittävästi ravintoa, lapsi ei opi riittävästi. Lapsi, joka käy koulussa, on lapsi, joka, jota suojellaan väkivallalta. Ja lapsi, tyttö, joka käy koulussa, on tyttö, joka menee myöhemmässä vaiheessa naimisiin. Lapsi, joka on terveellinen, mutta terve, elää terveellisesti, mutta ei saa juomavettä, on altimpi sairauksille. Lapsi, jonka on käveltävä 10 kilometriä jotta hakee vettä perheelleen, ei pääse käymään kouluun. Tämä koskee erityisesti tyttöjä. Tätä on ajateltavaa poik- poikitieteellisellä horisontaalisella tavalla. UNICEFilla mm, panostetaan jo merkittävästi Afrikkaan ja jo viime vuonna 2,5 miljardia puolet budjetistamme investoitiin Afrikkaan ja panostettiin afrikkalaisiin lapsiin ja heidän perheisiin. Nämä resurssit UNICEFin varat tulevat hallituksilta, EU-kansalaisilta, eu toimielmiltä mutta myös yksityiseltä sektorilta, yksityisiltä henkilöiltä. Monet eurooppalaiset lähetävät suoraan UNICEFille, joten haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, jotta voisimme tiedosta EU-toimielinten, EU-hallitusten anteliaisuutta, kun he tukevat UNICEFia sen mandaatin hoitamisessa ja tukevat samalla lapsia. Kuten sanoin, nämä haasteet ovat suuria, mutta on hyviä esimerkkejä niistä maista, jotka ovat onnistuneet. Afrikassa, Aasiassa on hyviä esimerkkejä siitä, että tämä väestön kehitys on saatu kantamaan osinkoon. Tämän tärkeän asia, joka on pitää mielessä EU-Afrikan unionin huippukokouksen alla. Ja lasten oikeuksien perussopimuksen mukaan, jonka kaikki EU-hallitukset ovat äh, ratifioineet, niin EUn, niin näiden sopimusosapuolten vastuu on investoida lapsiin, koulutuksen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Ja haluaisinkin äh, vedota Euroopan unioniin, että 20 prosenttia budjetista investoitaisiin Äh, sosiaalisektorille. Ja tämä mainitaan muun muassa äh, mm, Pongan Euroopan unionin ja Afrikan unionin välejä koskevassa mietinnössä. On tärkeää, että lapsiin investoidaan ja on kuultu sanottu usein, että Euroopan ja Afrikan intressin mukaista on investoida Afrikan lapsiin. Minä uskon vahvasti, että yhdessä meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä ero ja saada aikaan merkittävä muutos Afrikan lapsille. Ja tämä olisi muutos myös koko maanosalle ja koko maailmalle. Kestävän kehityksen tavoitteita ei saavuteta, mikäli Afrikka ei ole mukana. Kiitoksia hän on siis Unisofin toimiston johtaja. Hän on myös täällä Nikola. Varmaan ne vastaatte kysymyksiin kollegoilta. Minulla olisi ensimmäinen kysymys, sitten kollegat voivat esittää kysymyksiä. Kysymykseni koskee resursseja. Nämä luvut, joita annoitte, ovat vaikuttavia puolet äh, syntyneissä äh, tai lapsista maailmassa ovat äh, afrikkalaisia. Yksi kolmesta toista maapallon uudesta lapsesta tulee olemaan nigerialainen. Sanotaan, että tarvitsemme enemmän terveydenhuollon työntekijöitä, opettajia, tarvitsemme uudenlaista muutosta. Nyt puhumme rahoituksesta myöhemmin. Ilman rahoitusta mikään näistä asioista ei ole mahdollinen. Te mainitsitte Ruandan ja sanoitte, että mittaatte erilaisia malleja ja katsotte, että mikä malli on paras lapsille. Sen sijaan, että toistetaan aina lukuja, eh, koska ihmiset tuntevat nämä luvut, niin sanotaan, että ok, me tiedämme nämä haasteet, mutta eh, tiedämme myös, että mikä voi toimia, koulutuksessa tämä voi toimia, terveydenhuollossa tämä voi toimia, niin että voilla on jotain uutta opittavaa. Äh, kollegat Norbert Neuser. <clears throat> Thank you very much for... Kiitos, kiitos tästä esityksestä. Annoitte meille yleiskuvan kehityksestä eri maissa. Näitte paljon edistystä tapahtuneen viimeisen 15 vuoden aikana. Minusta tämä on yhteydessä 2015 kulkevista vuosituhannen kehitystavoitteista. Jokaisella maalla on oma tuloksensa ja kehitysvallan mitata jokaisen maan tapauksessa erikseen. Voidaan nähdä, mikä maa on tehnyt hyvää työtä ja mitkä maat eivät ole onnistuneet työssään. Mitä tulee näihin vuosituhannen kehitystavoitteisiin, strategisiin kehitystavoitteisiin, näen yhden suuren ongelman, koska tulosten arviointi näissä kestävän kehityksen tavoitteissa on, on eri kuin vuosituhannen kehitystavoitteissa. Näyttäkö asian samalla tavalla, voidaanko nämä ratkaista, voidaanko päästä parempaan arviointiin, paremmalla arvioinnilla, voidaan päästä parempiin tuloksiin ja voidaan päästä siihen, että saadaan enemmän painostettua hallituksia – vahvistamaan osallistumistaan. Toinen asia liittyy siihen, mitä Linda juuri totesi, miten me voimme oppia joistakin maista, joissa näyttää olevan parempia käytänteitä, niin että saamme aika enemmän osallistumista ja parempaa koulutusta, lisää koulutusta. Vastaisitteko näihin kysymyksiin ja sitten voimme äh, kuulla, jos on vielä lisää kysymyksiä. Kiitoksia. Me olemme kyllä tietoisia siitä, että investoinnin laajuus on suuri. Tämä malli, mitä on ehdotettu kestävän kehityksen tavoitteelle, on se, että jokaisen on panostettava. Ensimmäinen äh, sitoumus on tietenkin äh, maan hallituksella. Ja on mielenkiintoista, monilla Afrikan mailla on luonnonvaroja, mukaan lukien Nigeria. Kyse on joskus hallinnonista, joskus kyse on veronkeruusta tai julkishallinnon varojen hallinnoinnista, mutta kuitenkin määrärahoja, luonnonvaroja on. Mutta jopa sellainen maa kuin Niger, joka on yksi maailman köyhimmistä maista, voi edistyä huomattavasti koulutuksen alalla, koska sen hallitus keskitti ponnisteluunsa ja investoi 22 prosenttia budjetistaan koulutukseen joten uskon, että tämä on toteutettavissa, jos kumppanit tekevät yhteistyötä. Tämä tarkoittaa siis Afrikan hallituksia, lahjoittajia, kumppaneita, yksityissektori myös. Afrikassa on paljon mahdollisuuksia yksityiselle sektorille tehdä voittoa ja myös vaikuttaa siihen yhteiskuntaan, jossa ne toimivat. Myös luoda innovaatioita. Meillä on tapaus Ruandassa, jossa lennokeilla viedään paikan päälle rokotteita. Näin ei tehdä Euroopassa, mutta tällainen ratkaisu löydettiin yhdessä yrityssektorin kanssa Gavin äh, globaalin äh, rokoteallianssin ja UNICEFin kanssa yhdessä. Näin tapahtuu, kun eri alojen ihmiset äh, kokoontuvat ja yrittävät ratkaista ongelman. Joten tämä on mahdollista, mutta se vaatii suurta poliittista tahtoa ja johdonmukaisuutta. Ei voida muuttaa asioita kahden, kolmen, neljän vuoden välein. Ja Aasia on antanut meille tämän esimerkin. Muistan, että Äh, elin Intiassa 15-17 vuotta sitten ja silloin äh, joka vuosi Intiassa syntyi 24 miljoonaa vauvaa ja minä kysyin itseltäni, että miten Intia ratkaisee tämän, koska heidän täytyy rakentaa kouluja ja terveyskeskuksia, mutta he onnistuivat siinä, ovat edistyneet tässä joten hyviä esimerkkejä on. Tietenkään ei voida kopioida yhden maan mallia suoraan toiseen maan malliin, mutta näin me teemmekin. Meillä on alueisia toimistoja UNICEFille, jotka keräävät parhaita käytänteitä ja jakavat neitä. On paljon tällaista kolmikantayhteistyötä, yhteistyötä jossa Brasilian kaltainen maa jakaa tietoa, tietotaitoa, asiantuntemusta esimerkiksi Mosambikin kaltaisen maan kanssa, joten tällaista kokemusten vaihtoa on. Vielä viimeinen asia investoinnista. Kyse ei ole aina määrärahojen määrästä, vaan niiden laadusta ja siitä, mihin ne investoidaan. Jos investoidaan paljon koulutukseen, mutta keskitytään kolmannen asteen koulutukseen, yliopistokoulutukseen, saatetaan saada joitakin parempia Ähm, valmis, yliopistosta valmistautuneita, mutta sitten meillä on kuitenkin vielä suuri määrä ihmisiä, jotka ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Eikä ole yhtään äh, kehitysmaata, äh, kehittynyttä maata äh, täällä maailmassa, joka ei ensin olisi sijoittanut ja investoinut peruskoulutuksen, joten on aloitettava alhaalta päin. Ähm, hallitusten pitäisi kestävän kehityksen tavoitteet siirtää kansallisiin tavoitteisiin ja me luomme heille perusarvoja ja arvioimme näitä tuloksia ja teemme myös arvioita hallituksille, jotta tulosten riippumattomuus taataan. Tietenkin on kyse joskus investointista, joita on vaikea mitata ja vaikea toteuttaa kansallisiin määrärahoihin ja lahjoittajat voivat auttaa tässä ja tehdä näitä arvioita, mutta se, mikä on mitattavista, se toteutetaan myös. Ja tämä on kyllä tiedossa ja korostamme tätä hyvin paljon. Kiitoksia Charles Görlens. Merci également pour euh, votre exposé. Kiitos myös omalta osaltani tästä mielenkiintoisesta ja opettavaisesta pyhän puheenvuorosta. Puhuitte siitä, että ongelmia on lähestyttävä horisontaalisesti, poikkisektorillisesti ja nostitte esiin konkreettisia esimerkkejä. Minun kysymykseni kuuluu, kun puhutte koulutuksesta välineenä, jonka avulla voidaan saada lasten syntyvyyslaskuun, niin te ette sivunneet perhesuunnittelua ollenkaan. Tämä on herkkä aihe, mutta jopa Paavi on sanonut, että kaksi lasta per nainen riittäisi, joten en tiedä miksi tästä ei tulisi puhua. Toinen kysymys. Te puhuitte lapsiavioliitoista. EU-AKT-sopimus ollaan solmimassa, ja mielestäni tämä asia olisi hyvä nostaa esiin. Oletteko te sitä mieltä, että lapsiavoliittojen kieltämisestä tulisi tehdä ehto tälle sopimukselle? Conditionality with child marriage. Yeah. Um, on, on, on... Olkaa hyvä. It's not a taboo subject at all. Actually, the report... Perhesuunnittelu ei ole mikään tabuaihe. Kyllä tässä mietinnössä siitä äh, kirjoitetaan. En voi kaikkea sanoja, olin kyllä paljon lukuja jo antanut. Ähm, mutta Afrikassa äh, se naisten prosessiosuus, joka perhesuunnittelu tarpeisiin ei ole vastattu, on korkea. 26 prosenttia muualla maailmassa se on 10-15 prosenttia, joten tarve on olemassa. Se ei ole UNICEFin mandaatissa, koska meillä on yleiskokouksen meille antama mandaatti. Se on UNFPAn väestörahaston mandaatti, joten me teemme erittäin läheistä yhteistyötä UNFPAn kanssa paikan päällä. Ja kyllä nämä asiat liittyvät toisiinsa, e, kun puhuitte tästä alarajat ylittävästä lähestymistavasta. Me emme kehitä terveydenhuoltopalveluja mm, lapsille, naisille ja miehille e, ei, kun menee kylään, niin siellä pitää olla yksi terveyskeskus. Ja tuon terveyskeskuksen on tarjottava e, palvelupaketti väestölle ja yhteisölle, ja perhesuunnittelun täytyy olla osa noita palveluja. Ja me tiedämme esimerkiksi, kun naiset tulevat raskaaksi ja he menevät ähm, neuvolapalveluita saamaan ja sitten he synnyttävät ähm, paikassa, jossa on äh, terveydenhuollon ammattilaisia, niin sitten käydään myös keskustelua siitä, että milloin äh, äh, on seuraava raskaus ja miten ehkäistä mahdollinen raskaus, millä tavalla, kuinka monta raskausta, raskautta on toive, toiveissa. Polio polion poistamista maailmassa on paljon puhuttu ja me todella uskomme siitä, että se saadaan poistettua. Meillä on poliotiimejä eh, paikan päällä, erityisesti maissa, joissa terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin heikko. Joten eh, miten eh, nämä ihmiset, jotka on koulutettu poliorokotteita antamaan, miten heidät sitten muututaan mm, tukemaan terveydenhuoltojärjestelmää yleensä, miten ei menetetä näitä hyvin koulutettuja ihmisiä. Paljon mahdollisuuksia on ja meidän täytyy ajatella luovasti. Sitten tehdä lapsiavioliittojen kiellosta ehto. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, mutta toivoisinpa, että se olisi niin helppoa. Lapsiavoliittojen kieltäminen on tärkeää, koska se on voimakas viesti väestölle, mutta se ei varmastikaan riitä. Huumeet voi kieltää ja naisiin kohdistuvan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan voi kieltää ja se ei kuitenkaan ole poistanut sitä. Joten on tärkeää, että meillä on keskustelu näiden hallitusten kanssa ja yrittää ymmärtää, mitä hallitukset aikovat tehdä lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi. Tämä on monimutkainen asia, mutta tätä keskustelua voitaisiin käyttää. Se voisi olla osa vaatimuksia saannille. Me saamme nyt EU-rahoitusta DEFCOlta, lapsiavioliittojen lopettamiselle ja naisten sukuelinten silpomisen lopettamiselle. Ja olemme nähneet, että hallitukset ovat jo hyväksyneet suunnitelmia, 12 maata 15 ovat jo hyväksyneet suunnitelmia näiden asioiden torjumiseksi, ja kolme ovat hyväksyneet budjetin. Tämä on jo mielenkiintoisempi osoitus sitoumuksesta. On varsin helppo hyväksyä suunnitelma tai laki. Jos se asetetaan ehdoksi, niin varmaan näin tehdään. Se ei välttämättä paranna lasten elämää paikan päällä mutta se, että käydään keskustelua kansalaisyhteiskunnan UNDPn kanssa, se voi enemmänkin tuottaa todellisia tuloksia. Kiitoksia. Arvaan, että on varmaan paljon maita, joista tämä on laitonta, mutta se tapahtuu perinteisessä äh, olosuhteissa, samoin kuin naisten sukuelinten silppominen ja muunlainen väkivalta, joka jatkuu siitä huolimatta, että se on kiellettyä ja lain noudattaminen on myöskin erittäin tärkeää. Täällä ei ole muita kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron, mutta meillä on komissiosta Fabienne van den ja sitten meillä ulkosuudenhallinnosta Ermeksuulu. Pyydän anteeksi, jos äänsin nimenne väärin. DEFCO-pääosastosta. I would like to thank UNICEF. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää UNICEFia tästä mielenkiintoisesta esitelmästä. Me kiitämme tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta. Me katsomme näitä johtopäätösten yhteenvetoa, niin haluan kyllä korostaa, että lapsen investoiminen on toki aivan elintärkeää. Kuten te sanoitte, niin kyseessä on äh, tärkeä avainasemassa oleva rooli kestävän kehityksen tavoitteissa. Tytöillä ja pojilla on tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteissa. Haluan myös kertoa, kuinka tärkeä rooli äh, pojille ja tytöille on annettu äh, kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa. Meidän konsensuksessa on useita eri ohjelmia, joita on suunnitteilla tai joita viedään eteenpäin. Ihan vain nimetäkseni meillä on eurooppalainen investointiohjelma, joka haluaa rohkaista investointeihin Afrikassa, joka johtaisi työpaikojen luomiseen. Me katsomme myös näitä herkkiä tilanteita, arkaluontoisia Lisäksi on eurooppalainen aloite, jonka tavoitteena on lopettaa äh, naisten kohtaama väkivaltaisuus. Tämä on maailmanlaajuinen ohjelma, mutta Afrikalla on, erityispainopiste, on erityinen alue. Lisäksi lapsiavioliitot, äh, syntymien rekisteröiminen, niiden edistäminen on työn alla. Meillä on EU, Afrikan unioni, huippukokous, Afrikan unionin investoiminen on Eräs on lisäksi muita painopistealueita koskien työpokeen luomista ja koulutusta. Kiitos oikein paljon. The ES want to say anything? sanoa jotain? Ei? Kyllä, anteeksi. Olkaa hyvä. Sorry, I, I, I am the one with the difficult... Minulla siellä tuo vaikea nimi. Halusin vain todeta kaksi asiaa ja täydentää komission puheenvuoroa ulkosuudenhallinto neuvostolla on säännöllistä vuoropuhelua UNICEFin kanssa. Ensinnäkin meillä on ilo siinä, että meillä on paikallisia alueellisia johtajia Afrikassa, jotka estelevät tällaisia erilaisia selvityksiä. Olemme iloisia tästä hyödyllisestä kumppanuudesta UNICEFin kanssa. Täällä kolleganne puhuivat ja minun kollegani puhuivat näistä äh, kestävän kehityksen tavoitteista, ne täytyy nähdä tällaisena kokonaisuutena, osana agendaa, johon täytyy puuttua kokonaisuutena. Ja lasten kysymys täytyy nähdä jokaisen eh, kestävän kehityksen tavoitteen puitteissa. Ja tämä on se viesti, joka pitäisi lähettää eteenpäin. Me teemme yhteistyötä komission kanssa hankkeissa, jotka täällä mainittiin, joilla pyrimme puuttumaan tarttumaan ja tarttumaan nimenomaan näihin keskinäisiin yhteyksiin. Kysymys oli yhdestä ratkaisusta, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin, mutta hiljaisuus on saatava loppumaan. Toinen asia, jota halusin korostaa, on se, että tämä huippukokous ottaa esille nuorison kysymyksen. Harjoimme läheistä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa valmistelutyössä. Nuoriso on jossa nuoriso tulee ottamaan esille näitä asioita, jotka tulitte juuri esille eh, kokonaisuudessaan, joten haluan kiittää myös tästä esityksestä ja selvityksestä. Kiitos. Okay, thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Kyllä juuri muistutettiin siitä tästä Charlesin eh, pointista naisista. Ilmeisesti meillä on EPRSn tutkimus, niin kutsuttu Global Trendometer, joka keskittyy mm, Saharan eteläpuoleisen Afrikan väestörakenteeseen. Siinä sen otsikko on, että väestörakenne ei ole kohtalo, jos naiset voimaannutetaan. Ja katson täällä nyt Rosariota sihteeristöstä, jos te voisitte lähettää linkin tähän tutkimuksiin kollegoille, niin he löytävät sen helposti, eikä heidän tarvitse itse etsiä sitä, koska tämä on erittäin tärkeä aihe. Haluatteko lisätä jotain vielä ennen kuin päätämme? I mean, just, uh, uh, niin, tämä se, että EU ja kaikki sen instituutiot voivat olla merkittävässä asemassa – muistuttamassa EUta siitä, että kehitys äh, yhteistyössä tulisi keskittyä enemmän kehitykseen, että täytyy tehdä perustavanlaatuisia investointeja, niitä ei voida unohtaa, e- eikä kaikki voi olla pelkkää maahanmuuttoon keskittymistä. Olen iloinen sitä, että kukaan ei edes kysynyt siitä, se varmaan ensimmäinen kerta, kun, olin täällä, kun täällä ollessa, niin kukaan ei ole ottanut tätä asiaa esille. Ja tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää jatkaa keskittymistä eri kehityksen kysymyksiin eh, Afrikassa ja muissa osissa maailmaa. Lapset usein unohtuvat, koska he eivät äänestä, he eivät ole osoittamassa mieltä kaduilla – Kuitenkin tiedämme, että ei ole ainoatakaan maata maailmassa, joka olisi menestyksekkäästi kehinyt ilman investointeja lapsiin, heidän terveyteensä, koulutukseensa ja suojelunsa. Joten ei pelkästään EU voi tukea rahoituksella, vaan myös olemalla äänekäs. Te jaatte samat arvot, te viittaatte usein lasten oikeuksiin, myöskin Lissabonin sopimuksessa, joten kumppanuus lasten hyväksi, sen pitäisi mennä siihen, että yhdessä toimintaan hallitusten kanssa ja jaetaan myöskin asiantuntemusta EUn taholta, omaa kokemustanne. Haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että meillä oli tilaisuuden käydä täällä. On hyvä, että maailman lastenpäivänä käytetään käytettiin aikaa lastista puhumiseen. Kiitoksia kovasti ja olemme aina käytettävissä, niin jos teillä on lisää kysymyksiä. Niin, meillä on tänään useita asioita. Aloitamme lapsit ja sitten puhumme Afrikka-strategiasta ja sitten puhumme investoinneista, koska huippukokouksen aiheena on investoinnit nuoriin, joten investointi meidän lapsiin voisi olla hyvä alku. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Nyt me muutamme sitten järjestystä täällä korokkeella ja käsittelemme yhteistä EUn Afrikka-strategiaa. Muutama minuutti vain, että vieraat voivat vaihtaa paikkaa. Okay, colleagues, we now move on to item six. No niin, kollegat, mennään nyt esityslistan kohtaan kuusi, joka on tutkimuksen esittely. Tämä tutkimus on tehty meidän valiokunnallemme ja Panafrikka-valtuuskunnalle ennen EU Afrikan unionin huippukokousta Abidjanissa ensi viikolla. Ja siinä arvioidaan yhteisen EU-Afrikka-strategian onnistumista. Tämä strategia hyväksyttiin 2007 ja tällä hetkellä se muokkaa meidän suhteitamme Afrikkaan. Meillä on ollut tiekarttoja erilaisia ajan saatossa ja nyt toivomme, että ensi viikolla huippukokouksessa Abidjanissa eh, hyväksytään uusi julkilausuma. Kuitenkin paljon on muuttunut vuoden 2007 jälkeen. Maailma on muuttunut. Meillä on nyt kestävän kehityksen tavoitteet. Eh, paljon on tapahtunut. Puhumme enemmän ilmastonmuutoksesta. Meillä on uusia haasteita. Eh, demokratia mm, kysymyksiä, joten odotamme kovasti teidän analyysiänne siitä, mitä on tapahtunut tähän asti ja mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua. Ja aloitamme ähm, Nikoletta Pirotsista, joka on tästä italialaisesta äh, kansainvälisten asioiden instituutista Euroopan unionin ohjelman johtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle ja kollegoilleni on ilo eh, olla täällä esittelemässä tutkimuksemme tulosta, eh, jonka teimme Euroopan parlamentille. Yhteen EU-Afrikka-strategia kymmenen vuoden jälkeen kriittinen arvio ja katsaus tulevaisuuteen. Mitä tässä sitten tehtiin? Ensin me arvioimme yhteisen Afrikka-strategian, erityisesti vuoden 2014-2017 tiekartan, joka on viimeinen täytäntöönpanoasiakirja. Sitten arvioimme prioriteetit, jotka Euroopan unioni oli yhteisessä tiedonannossaan määritellyt ja Kolmanneksi annamme suosituksia vahvistettua Afrikan unioni EU-yhteistyötä silmällä pitäen erityisesti tämä, tämä tulevaa huippukokousta ajatellen. Meillä on noin 20 minuuttia aikaa esitellä tämä meidän tutkimuksen Esittelen teille ensin yleiset löydökset EU-Afrikka-strategian täytäntöönpano ja sitten me teemme suosituksia, jotka ovat EU-parlamentille ja toimielimille kaikkein relevanteimpia. Ensinnäkin yhteisen Afrikka-strategian täytäntöönpanon arviointi kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tämä strategia sitä päätettiin 2007, me huomasimme, että pääprioriteetit, jotka tunnistettiin, ovat vieläkin voimassa, mutta niitä on päivitettävä ottaen huomioon muuttuva konteksti Euroopan unionissa ja Afrikan mantereella ja myöskin kansainvälisesti, mutta myös ottaen huomioon nämä kaksi päästrategista asiakirjaa, jotka Afrikan unioni ja Euroopan unioni hyväksyvät vain vähän aikaa sitten. Toisaalta Agenda 2063, joka määritteli horisontin niille muutoksille, joita Afrikassa on tapahduttava seuraavan 50 vuoden aikana. Ja sitten toisaalta Euroopan unionin globaali strategia, joka on strateginen asiakirja, joka muokkaa EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tulevina vuosina. Jos katsotaan kumppanuuden päätavoitteita, niin huomasimme, että poliittisia aspekteja käsiteltiin monitasoisilla se, se järjestelmässä, joka yhdisti AUn ja Euroopan unionin erityisesti korkean tason huippukokousten kautta, jota järjestetään EU ja Afrikassa, mutta kuitenkin korkean tason poliittista vierapuhelua erityisesti ministeritasolla ei vielä riittävästi ole. Sitä pitäisi vahvistaa, vaikka se, että korkea edustaja vieraille Afrikan unionin instituutioissa on oikean suuntainen toimi. Lisäksi ähm, me huomasimme, että on vielä hyvin paljon erilaisia rahoitusohjelmia äh, Euroopan unionin puolella ja myöskin äh, hakijapuoli äh, hakee rahoitusta äh, pääosin ulkopuolelta, erityisesti Euroopan unionista. Osittain tämä johtuu siitä, että tämä kumppanuus äh, perustettiin niin, että se olisi ihmiskeskeinen ja että löydettäisiin parempi tasapaino EUn ja Afrikan välillä, mutta huolimatta tästä huomasimme, että kansalaisjärjestöt eivät ole riittävästi mukana tässä kumppanuudessa ja tämä on vieläkin epätasoinen kumppanuus Euroopan ja Afrikan välillä. Nämä ovat yleisiä huomioita. Jos sitten katsomme, miten tämä viimeisin asiakirja pantiin täytäntöön, joka on siis tämä 2014-2017 tiekartta, niin huomasimme, että tulokset ovat hyvin eri tasoisia, kun katsotaan täytäntöönpanoa. Suurin puute tässä kumppanuudessa on se, että ei kyetä herättämään poliittista vuoropuhelua korkeimmalla tasolla, erityisesti kiistanalaisimmissa kysymyksissä, esimerkiksi maahanmuutto, kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet ja äh, hallinnon uudistaminen. Ja sitten ei myöskään ole onnistettu perustamaan tätä yhteistä vuosittaista foorumia, jonka piti olla foorumi, jossa yksityinen sektori ja kansalaisjärjestöt arvioisivat tämän strategian täytäntöönpanoa ja tekisivät omia suosituksiaan. Tämä on yksi suurista puutteista. Sitten katoimme kolme eri ala, turvallisuus ja rauha, mm, demokratia ja hyvä hallinto ja yksityinen investointi. Äh, kun katsotaan ensimmäistä asiaa, niin on äh, selvää, että Euroopan unioni on erittäin tärkeä kumppani Afrikan unioni sekä rahoituksellisesti että teknisesti, teknisessä tuessa, mutta nämä rahoitus ohjelmat ovat hyvin hajallaan ja Afrikan unionin absorptiokyky ei ole kovinkaan suuri. Kuitenkin tämä mantra, että pitäisi voimaannuttaa Afrikan unionin kumppaneita rauha- ja turvallisuuskysymyksissä, se vieläkin äh, vaikeuttaa se, että Afrikan unionin kumppanit ovat hyvin riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta. Sitten on vielä hyvin paljon teke, tehtävää demokratiassa ja hallinnossa. Afrikan hallinto rakennetta rakenteen vahvistamisessa. Sitten kun on kyse liiketoiminnan mahdollistamisesta. Euroopan unionin toiminta on vielä hyvin sekavaa, se ei ole riittävää, jotta voitaisiin vahvistaa tietä kohti köyhyyden poistamista ja työpaikkojen luomista, mitä tiekartta määrittelee. Meiltä siis puuttuu johdonmukaiset puitteet näissä tärkeissä asioissa. Jos sitten menemme tähän suositusosioon, niin se, mitä yritimme tehdä yleisellä tasolla, on korostaa tarvetta ensinnäkin vahvistaa poliittista vuoropuhelua, ja tämä on tehtävä lisäämällä yhteyksiä ministeritasolla, ministeriöiden välillä EU:ssa ja Afrikassa. Tämä on myös tärkeää sen kannalta, että jäsenvaltiot osallistuisivat, koska jos hallitukset eivät tue tätä kumppanuutta, niin tämä kumppanuus ei tule olemaan merkittävä. Rauhan ja turvallisuuden alalla on tärkeää vahvistaa yhteistyötä Afrikan unionin ja Euroopan unionin rauha- ja turvallisuuskomiteoiden välillä, eikä kyse ole siis pelkästään tiedonvaihdosta, kuten nyt. Lisäksi on lisättävä yhteistyötä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja panafrikkalaisen parlamentin sekä myös kansallisten parlamenttien kanssa. Kun on kyse rahoituksesta, niin on tarpeen vähentää eri rahoitusohjelmien määrää ja tehdä niistä yhdenmukaisia tai yhteensopivia. Nyt on perustettu ensimmäinen rahoitusväline, jonka tarkoituksena on kattaa koko Afrikan manner, jolla on tarkoitus rahoittaa yhteistä Afrikka-strategiaa. Se on valitettavasti vain vielä hyvin pieni, eikä se ole riittävän hyvässä yhteydessä muihin rahoitusohjelmiin Euroopan unionissa. Ja sitten lopuksi on edistettävä vastavuoroisuutta kumppanuudessa, erityisesti kun on kyse koulutuksesta. Koulutusta pitäisi tapahtua myös paikallistasolla. Tätä olisi priorisoitava Äh, lähitulevaisuudessa. Ja sitten äh, lopuksi haluaisin antaa vielä suosituksen liittyen rauhaan ja turvallisuuteen, joka on yksi yhteisen Afrikka-strategian päätavoitteista ja myöskin viimeisimmän tiekartan päätavoitteista. Yksi päätavoite tässä on äh, Euro- Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteen institutionalisoituminen ja erityisesti Afrikan valmiusjoukkojen luominen – mutta tässä ei vieläkään olla päästy tavoitteeseen. On tärkeää tasapainottaa tätä Afrikan rauhanturvaoperaation painottaa sitä enemmän Afrikan unionin suuntaan. Tämä voi olla hyvä tapa mennä eteenpäin. Ja myöskin lisätä Afrikan unionin panosta rauhan rahastoon. Tämä on pääväline Afrikalle äh, osallistua ja tarjota afrikkalaisia ratkaisuja afrikkalaisiin ongelmiin. Oli esimerkiksi ehdotus, että olisi tällainen 0,2 äh, prosentin vero, äh, joka Afrikan unionin maat käyttäisivät Afrikan unionin ja tämän rauhanrahaston rahoittamiseen. Valitettavasti tämä ei ole käynnistynyt muutamaa Afrikan maata lukuun ottamatta. Kiitoksia. Nyt kollegani jatkaa tästä. Thanks. Kiitoksia. Mitä tulee demokratiaan, hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksiin, ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy liittyy yhteiskunnan, se liittyy kansalaisyhteiskunnan mukaan vetämiseen on hyvin tärkeää tulevaisuudessa. Voimme varmistaa todellista kansalaisyhteiskunnan osallistumista, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumista myös pitemmälle kuin vain tällaisissa muodollisissa julkilausumissa. Ensimmäinen konkreettinen askel voisi olla se, että luotaisiin yhteinen vuotuinen foorumi käsittelemään Afrikan ja eurooppalaisten kumppanien kiistakysymyksiä, jotka liittyvät kansalaisjärjestöjen ja sidosryhmien mukaan vetämistä. Sitten toinen asia koskee sitä, että laajennetaan demokraattisen hallinnon ja kansalaisten osallistumisen näkymälaintamista kumppanuudessa. EU tukee monia vaalimenettelyjä. Tästä on, tämä on hyvä asia sinänsä, mutta demokraattinen hallinto ei ole pelkästään vaaleja, vaan pitäisi mennä pitemmälle kuin yksittäisiin vaaleihin keskittyä. Esimerkiksi parlamentin rooli, sitä voitaisiin vahvistaa lisäämällä parlamenttien valvovaa roolia siinä, miten strategiaa pannaan toimeen. Sitten kolmanneksi sukupuolikysymystä pitäisi myöskin tarkastella niin, että olisi eri fyysisiä toimia, esimerkiksi luomalla verkostoja eurooppalaisten ja afrikkalaisten kumppaneiden kesken. Tämä on mahdollista parlamenttien tasolla, Pan-Afrikan yleisafrikkalaisen parlamenttien, parlamentin jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Mitä tulee sitten inhimilliseen kehitykseen? Ensimmäinen prioriteetti, jota olemme ottaneet esille on äh, maahanmuuttajien oikeudet, niistä on puhuttu lukuisissa kysymyksissä, yhdessä yhteyksissä, mutta ne eivät ole valtavirtaistettuja kaikkiin sopimuksiin Euroopan unionin ja afrikkalaisten kumppaneiden välillä. Myöskin tämä turvallisuustrendistä äh, pitäisi rajata ja pitäisi olla selkeytystä tällaiseen integroituun rajojen hallinnan käsitteeseen. Sitten meillä on kohta, joka on suositus, joka koskee yhteyttä turvallisuuden osalta. On hyvin tärkeää tehdä tämän yhteyden parissa työtä, mutta pitää mielessä kehityksen, jolla on erityinen tavoite, se, että pyritään kitkemään pois köyhyys. Joten kehityspolitiikan tulisi erityisesti keskittyä tähän ja sen pitäisi suuntautua nimenomaan siihen, että tätä kautta Euroopan ja Afrikan maat pyrkisivät poistamaan köyhyyttä, eikä pelkästään pyrittäisi pienentämään maahanmuuttovirtoja, mikä on eurooppalainen prioriteetti, mutta joka ole kuitenkaan tärkeimpiä kysymyksiä kehityspolitiikassa. Sitten on suosta, joka liittyy tällaisiin äh, säännöllisiin äh, maahanmuutto kanaviin, joiden kautta pitäisi lisäämään la- säänneltyä maahanmuuttoa, että luotaisiin säännölliset, sääntöpohjaiset kanavat, jotka liittyvät työmahdollisuuksiin, niin että luotaisiin suoja, turvallinen väylä muuttaa ilman, että joutuu on tällaisia vaarantavia tekijöitä tai turvallisuustekijöitä, jotka liittyvät siihen. Ja sitten on suositus, joka liittyy digitaalisiin taitoihin, digitaaliseen lukutaitoon. Ja uskoakseni se, että käytetään digitaalista teknologiaa ja palveluita, voidaan osaltaan saada nopeampaa, osallistavampaa sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Uh, when it comes to the... Kiitos, kiitos Bernardo. Mitä tulee näihin tavoitteisiin, niin kestävä kehitys on niistä ensimmäinen. Mitä Nikoletta sanoi, niin nämä mekanismit eurooppalaisella tasolla, jotta saadaan nämä niin ne ongelmat ovat niin monimutkaiset, että investoijat eivät niitä pysty oikaisemaan. Ja sitten nämä neljä suositusta, jotta saadaan kestävä ja osallistava kasvu, niin tässä puhutaan resursseista ja kestävästä tavasta käyttää näitä resursseja Afrikassa. Nämä ovat tärkeä osa Afrikan ja EUn välistä kauppaa integroitu lähestymistapa äh, luonnon resursseihin, kuten yhteisessä tiedonannossa todetaan, on tärkeää, että sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet myös huomioidaan. Ja mitä tiedonannossa ehdotetaan, on, että miten nämä tekijät voidaan arvioida ja integroida tähän vuoropuhelun mukaan. Lisäksi kest kestävyys ja ympäristö huomioihin on lisättävä sääntely, oikeudellinen ja koulutuskehys, jotka liittyvät luonnon resursseihin. Siten, että jos ei saada yleisafrikkalaista pakollista puitekehystä luonnonresursseihin, niin ainakin saataisiin yhteinen lähtökohta – jotta voitaisiin toisaalta taata riittävät investoinnit ulkopuolelta ja myös antaa enemmän voimavaroja paikallisille tässä erittäin palkitsevalla, tällä palkitsevalla sektorilla. Lisäksi luonnonresurssit ovat tärkeitä, mikäli halutaan kehittää eteenpäin paikallista tuotanto- ja jalostus sektoria. Tämä tapahtuu yritysten kansalaisten hyväksi Afrikan maanosassa. Ja tämä on ainut keino myös vahvistaa ja viedä eteenpäin paikallista kysyntää ja Afrikan sisäistä kaupankäyntiä, joka on eräs strategian tavoitteista. Hyödykekauppa EUn ja Afrikan välillä perustuu ennen kaikkea raaka-aineisiin ja luonnon resursseihin. 50-60 prosenttia näistä resursseista liikkuvat Afrikasta Euroopan ilman, että niitä olisi mitenkään jalostettu. Ja on tärkeää, että saadaan näitä jalostus- ja valmistusvalmiuksia parannettua, jotta Afrikan sisäinen kaupankäynti myös kehittyisi. Energiaresurssit ovat myös tärkeä kysymys. Ja pääsy energian on tärkeä asia. Ja on tärkeää, että investoille tärkeää on se, että on kestävät sääntelykehykset. Ja tätä silloin pitää Afrikan toimielimillä on tärkeä rooli, jotta voidaan silottaa tietä kohti tämän tyyppistä kehitystä. EUlla on myös tärkeä tehtävä siinä, että se työskentelee kumppanin kanssa, kuten se on tehnyt Välimeren alueella, vaikkapa Medragia Metsaa, aloitteiden kanssa siten, että sääntelyviranomaiset parantavat valmiuksiaan ja tekevät yhteistyötä, jotta voidaan luoda yhteiset sääntelypuitteet ja houkutella enemmän investointeja, antaa varmuutta muun muassa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta investoijille. Miten voitaisiin hyötyä näistä kehityksistä? Elintarvikealalla muun muassa on elintarvikevarmuuden ja teknologian suhteen käytetty näitä elementtejä hyväksi ravinnon suhteen siten, että valmiuksia on parannettu tuotantopuolella. Ne ovat tärkeitä sektoreita Afrikan talouden kannalta, ja tämä voidaan myös laajentaa koskemaan muita sektoreita. Tämä on tärkeää, koska tässä on tärkeää, että ihmiset ja yritykset ovat tässä kehityksen keskiössä siten, että heitä voimaannutetaan ja heille annetaan jollain tavalla ne välineet ja investoinnit, että he ovat alhaalta ylöspäin vahvistaa tätä sektoria. Ja tämä olisi myös yleisesti ottaen hyödyksi Afrikan ja EUn välisen kaupankäynnin kannalta. Olisi myös hyvä, että löydettäisiin keinoja muuttaa nämä epä puitteet, jotka ovat olleet tehokkaita. Suositukset. Viimeisimmistä ilmastoneuvotteluista on ollut hyviä viestejä energiapolitiikka, ilmastotoimet on yhdistettävä, jotta saadaan hyviä tuloksia. Tämä on tärkeää globaalilla tasolla, mutta tämä on myös tärkeää EU-Afrikan unionin tasolla, koska tämä aiheuttaa äärimmäisen suuria haasteita yhteiskunnillemme. EU on alustamassa äärimmäisen kunnianhimoisia aloitteita, jotta voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kestävät ja puhtaat energiat muun muassa ovat tässä roolissa, tärkeässä roolissa. Lisäksi voidaan katsoa tätä sopeutumisulottuvuutta ilmaston muutoksen vaikutukset tulevat näkymään tässä maanosassa ja myös muissa maanosissa, joten on tärkeää, että lisätään valmiuksia sopeutua näihin haasteisiin, ja tämä ulottuvuus puuttuu strategiasta. Myös tärkeä asia on se, että pyritään löytämään vihreää rahoitusta, ei ainoastaan energiahankkeiden suhteen, vaan yleisesti ottaen talous- ja teollisuussektoreille – suurta huomiota on kiinnitettävä 2030 kehitysohjelmaan. EU-Afrikka-yhteistyö ei ole millään tavalla yhteydessä enää näihin vuosituhat tavoitteisiin EU-Afrikan yhteistyön suhteen, ja tämä on otettava huomioon näissä tässä kumppanuudessa ja ilmasta näissä kahdessa tärkeimmässä EUn ja Afrikan välisessä asiakirjoissa, vaan tämä on otettava tähän itse kumppanuuden keskiön siten, että myös paikallisella tasolla pannaan täytäntöön näitä globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita ja pyrkimyksiä. Ja EU-huippukokous käsittää ajattelee myös että kotonun jälkeistä aikaa. Tämä väylä olisi pidettävä myös auki, koska tämän jättäminen pois näistä keskusteluista voisi viedä keskustelut harhateille. On tärkeää, että Euroopan unionin ja Afrikan unionin suhdetta arvotetaan myös tämän ulottuvuuden kannalta. Kiitoksia oikein paljon, että annoitte meille tämän kokonaiskuvan, kun meillä on huippukokous ensi viikolla, niin on tärkeää, että tämä menee oikein. Charles ensimmäisenä. Kiitoksia. Minulla on paljon kysymyksiä, mutta puhun nyt kaiken tärkeimmistä aiheista. Pirotsi täällä nosti esiin Euroopan unioni Afrikan unioniin suhteesta politiikan näkökulmasta sanoin, että ei ole riittävästi ministerien välisiä kokouksia huippukokousten välillä. Kun puhutaan Euroopan unioni, Afrikan unionin strategiasta, niin tässä on ikään kuin liian paljon pureskeltavaa, kuinka nämä kaukaiset maailmat vain yhdistää strategian avulla. Mikä halutaan parantaa maailman, olisi aloitettava omasta kotipesästä. Minä en ihmettele, että tämä keskustelu ei toimi. On katsottu on katsottava ensin, kuinka paljon ministereitä on EU-ministeri kokouksissa, huippukokouksissa, joten mikäli näissä kehityshuippukokouksissa ei ole ministereitä, niin ei niitä sitten lähetetä myöskään Afrikkaan huippukokouksiin, EU-Afrikan unionin huippukokouksiin. Muistan Kinshasassa 2010 vuonna muistaakseni, niin silloin ei ollut ainuttakaan Euroopan unionin ministeriä, kun äm, AKT Euroopan ä, äh, parlamenttien, kansallisten parlamenttien yhteisvaltuuskuntakokouksessa ei ollut ainuttakaan ministeriä läsnä. Ashton päätti näin. On tärkeää, että tiedetään, kuka tekee mitäkin ja millä mandaatilla. Tässä on tehtäviä, jotka on määriteltävä. Tässä aloitetaan ihan puhtaalta pöydältä. Mogherinilla on osaamista, hän on erittäin kykeneväinen, mutta ei hän kaikkea voi tehdä, hänen on delegoitavaa. Tässä ensimmäinen näkökulma, jonka minä haluaisin antaa. Tässä olisi ensin katsottava peiliin. Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on ehdotus, joka tehtiin lopuksi muistaakseni Sartorin toimesta siitä tarpeesta, että puhutaan myös tästä kotonuun jälkeisestä ajasta Abidjanissa. Totta kai näin on tehtävää. Olisi panostettava siihen, että olisi riittävän vahva paneeli käsittelemässä siitä, että mitä näin kotonun jälkeisenä aikana oikein tullaan tekemään. Ja viimeinen asia, jonka halusin nostaa esiin, koskee investointeja. Minä uskon, että meillä on myös tällä osa-alueella puutteita, joita olisi hyvä nostaa esiin. Investoinnit eivät keskity riittävästi siihen, että saavutettaisiin nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Voidaan tehdä investointeja, jotka pyrkivät siihen, että kasvatetaan tietyn maan BKT. Hyvä, olkoon niin. Mutta toisaalta loppujen lopuksi on tärkeää, että nämä talouden kehitykset ovat hyödyksi myös maan kansalaisille. On tärkeää, että investoinnit todellakin ovat kansalaisille hyödyksi. Ja näin ei välttämättä aina ole. En koskaan ole nähnyt vastausta siitä, että voiko Afrikkaa välttää Etelä-Amerikan ansan siten, että talouden kehitys ei toisi mukanaan alati kasvavia eroa, eroja mm, ihmisten vauraudessa. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys ja pystyykö vielä tähän vastaamaan. Um, yeah, we, um, next we have our, Mr. Uh, Ponga, who's our... Ja seuraavana on edustaja Ponga. Hän on esittelijänä mm, Euroopan parlamentin mm, mietinnöstä eh, yhteinen siis Afrikka-strategiasta ja monet teistä suosituksista ne sopivat meidän suosituksiimme. Eh, ja teidän mietintönne hyväksyttiin suurella enemmistöllä viime viikolla. joten onnittelut, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia osuitte ollenkaan näissä puheenvuoroissa. Nousi esiin paljon niitä asioita, jotka olivat myös mietinnössä, jo, josta äänestettiin Strasbourgissa viime viikolla. Puhuitte poliittisen vuoropuhelun puutteesta. Mietinnössämme nostetaan esiin tarve sille, että poliittista vuoropuhelua vahvistetaan näiden kahden maanosan välillä. Lisäksi mietinnössä korostetaan sitä, että olisi korkean tason konferenssi tässä poliittisessa vuoropuhelussa siten, että nämä maanosat lähenisivät toisiaan. Monet näistä näkökulmista, näistä ulottuvuuksista ovat Euroopan parlamentille tällaisia tärkeitä kehityksen väyliä – joita tullaan käsittelemään Abidjanissa. Ne ovat painopistealueita. Ja eräs asia, jonka te nostitte esiin, koskee Afrikan unionin taloudellista autonomiaa, niin me myös sivuusimme tätä aihetta. Olisi tärkeää, että Afrikan unioni saisi sellaisen rahoituksen, jotta se pääsisi eteenpäin, jotta se pääsisi pois näistä ulkopuolisista rahoitusväylistä, joita te puheenvuorossanne sivusitte. Meidän mietinnössänne on erittäin paljon yhtymäkohtia teidän arviointeihin, ja tämä todellakin myös vahvistaa näitä teidän suosituksia, joita kertomuksenne päätteeksi nähtiin. Study. Kiitoksia. En näe muita kollegoita, jotka haluavat puhua tästä tutkimuksesta. Minä halusin esittää erään asian. Tiedän, että katsoitte meidän arvioitemme EUn Afrikka-strategiasta, mutta te olette asiantuntijoita Afrikasta ja varmasti olette tehneet myös muita tutkimuksia. Voitteko mitenkään su- verrata EUn suhdetta ja suhteen muutosta esimerkiksi Kiinan suhteeseen. Nythän Afrikan mailla on valinnanvapaus, että kenen kanssa suhteita ylläpitää. Onko teillä ehkä näkemystä siitä, mitä siellä paikan päällä tapahtuu? Ja ennen kuin laitan teille puheenvuoro, että voitte vastata kysymyksiin, äh, haluaisin pyytää komissiota. Onko komissiolla jotain sanottavaa tästä äh, tutkimuksesta? tai huippukokouksesta ensi viikolla tiedän, että herra Ridolfi äh, on täällä huippukokousjohdokaisessa hän puhuu seuraavasta asiasta, mutta ehkä hän haluaa puhua myös huippukokouksesta. En tiedä, kuka täällä puhuu. Herra Van Mirdek on täällä puhumassa tutkimuksesta. Kiitos. Ensinnäkin salkaa minun onnitella selvityksen tekijöitä, koska tämä on ollut hyvin vaikea tehtävä. On aika katsoa kaikkea, mitä tehdään EU-Afrikan kumppanuuden puitteissa. Se oli mikään helppo tehtävä, joten haluan todellakin kiittää heitä tehdystä työstä. Ja mikä minusta on hiukan vaikeaa tämän tyyppisessä tehtävässä on määritellä se, miten pitkälle mennään, koska mehän tiedämme, että EU-Afrikka-kumppanuus on hyvin laaja kenttä. Me olemme pyrkineet keskittyä tiettyihin prioriteetteihin maanosan tasolla sen, sen että katsoisimme kaikki, mitä tehdään kahdenvälisellä tasolla, myös kotonun kumppanuuksien puitteissa. Tämä on pitkälti on katsonut kaikkea, mitä me teemme. Se, mitä me kaipaamme, on, on se, että on tehty enemmän, siis katsotaan, miten EU on tehnyt eri välineiden kautta, ohjelmien puitteissa – sekä syytä katsoa hiukan sitä, mitä on tehty muiden välineiden kautta. Sekin on vaikeaa, että näitä välineitä on monta, niin kuin aivan oikein mainitsitte. Ja myös mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, mutta siinä määrin, miten ovat vaikuttaneet tavoitteiden saavuttamiseen, jotka liittyvät tähän tiekarttaan. Tämä kotonun jälkeinen, jälkeiset puitteet mahdollistavat sen, että voi pitää mukaan näitä Afrikan toimia yhdenmukaistamalla kotonuun ja sitten tämän EUn ja Afrikan yhteisen strategian samalla myöskin yhdenmukaistavan muun mukaista välinen käyttö myöskin vuoden 2020 jälkeistä jaksoa. että vielä on neuvottelumandaattia kotonuun osalta, mutta niin kuin mainitsitte Abidjanin huippukokouksessa, voidaan käydä ensimmäisiä keskusteluja tästä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa – mikä varmastikin on hyvin tervetullutta. On kommentteja suosituksista, joita te teitte, mutta ehkä en halua välttämättä käydä näin yksityiskohtaisessa keskustelua. Voimme keskustella siitä kenties myöhemmin, epävirallisemmin. Kiitos. Something on the, on the summit maybe? Ja huippukokouksesta, halusitteko siitä vielä jotakin? Niin olisi hyvin hyödyllistä, jos voisitte kertoa meille, mitä on suunniteilla, äh, millaista julkilaustamassa neuvostella, Jos teillä on tietoja, niin se olisi hyödyllistä. Nadis. Niin, kollegani ovat Addis Abebassa neuvottelemassa teksti, joka koskee poliisijulkilausumaa ja muita, muita asiakirjoista, joten niistä edelleen käydään keskustelua. Siitä me menevällä viikon loppuun asti, kuin näin on. On monia asioita, jotka ovat ongelmallisia, jotka voimme kenties ratkaista. Me tienneet kokemuksesta jotkin näistä vaikeista kysymyksistä on asia, jonka osalta This, for instance, is one of... on aina vaikeaa rankaisemattomuuden kysymystä vastaavat. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka, jotka viedään sen tasolla myöskin 28. päivä on ministerikokous, 30. lista ja itsestään on äh, kumppanivälinen äh, sopimus siitä, että siinä ei sinänsä vielä ole mitään ongelmaisia kysymyksiä, mutta, mutta nyt ollaan menossa yksi kohtiin, mikäli miksi prioriteetti toimii se on asia, josta edelleen käydään keskustelua Afrikan unionin johtajat ovat tapaamassa herra Junckerin ja muita henkilöitä, niin että voidaan keskustella siitä, että varmistaa se, että kaikki on valmistaa huippukokousta varten myös myöskään suosituksia, jotka tulevat parlamentista yleiskokouksesta. Varmasti nekin sitten esitellään itse huippukokouksessa tämä on jotakin sellaista, josta käydään keskustelua tällä viikolla myöhemmin johtajien kesken. So back to our, our researchers. Kiitoksia oikein paljon. Nyt tutkijamme, kuka puhuu ensin. Minä reagoin muutamaan asiaan, ehkä nämä toimielimelliset ja poliittiset kysymykset, ja sitten annan puheenvuoro kollegoilleni. Mutta ensin komission kommentti. Tietenkin tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida tai tuottaa kokonaisarvio yhteisestä EU-Afrikka-kumppanuudesta ja tämä piti mahtua 30 sivuun, joten meillä ei ollut mahdollisuutta mennä eri rahoitusvälineiden yksityiskohtiin eikä myöskään jäsenvaltioiden panoksiin, mutta tämä voi sitten ollakin toisen tutkimuksen aihe. Se, mitä me yritimme tutkimuksessa saada aikaan, on korostaa sitä, että tämä kumppanuus itsessään on vielä ihan toimiva yhteistyöpuitteisto kahden mantereen välillä, mutta tietenkin se on hyvin laaja. Se luotiin kymmenen vuotta sitten silloin, kun Euroopan unioni ja Afrikan unioni olivat hyvin erilaisia järjestöjä ja todellisuus paikan päällä Euroopassa ja Afrikassa oli hyvin erilainen. Joten se, mitä me yritimme tehdä, oli esittää joitakin ajatuksia siitä, miten tätä kumppanuutta voitaisiin uudistaa. Euroopan unioni on jo yrittänyt niin tehdä tämän yhteisen tiedonannon kautta, joka julkaistiin toukokuussa. Sitä voidaan pitää askeleena eteenpäin siinä mielessä, että tuossa yhteisessä julkilausumassa on Euroopan unionin taholta yritys keskittyä tarkempiin prioriteetteihin, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionille. Eli strategisoida hieman tätä Euroopan ja Afrikan suhdetta. Pääongelma tässä yhteisessä julkilausumassa on se, että se on sataprosenttisesti eurooppalainen tuote, jota ei tehty yhdessä afrikkalaisten kumppanien kanssa, ja siitä puuttuu Afrikan näkemys aiheesta. Siksipä meille sanottiin, että seuraavassa huippukokouksessa sen lisäksi, mitä on jo suunniteltu, tämä erittäin tärkeä aihe, nuoriso, nuorisotyöttömyys ja niin poispäin, niin eh, siinä yritetään myös keskittyä näihin tärkeisiin tulevaisuuden eh, prioriteetteihin ja ehkä yrittää löytää yhteinen pohja sille, että voidaan uudistaa tämä kumppanuus ja mahdollisesti luoda jopa uusi yhteinen strategia Euroopan ja Afrikan välillä. Sitten toimielimellisistä kysymyksistä olen kovasti samaa mieltä niistä niiden kommenttien kanssa, jotka täällä on esitetty, on ongelma Euroopan unionin puolella. On totta, että EU ja Afrikan unioni ovat tavanneet eri tasoilla ja myöskin nämä komissioiden väliset kokoukset ovat tärkeitä alakohtaisten toimien toteuttamiseksi, mutta on erittäin tärkeää varmistaa sitoutuminen korkeammalla poliittisella tasolla, että jäsenvaltioiden sitoutuminen varmistetaan. Ja tämä onnistuu vain, jos ne ministerit, jotka edustavat jäsenvaltioita Afrikassa ja EU:ssa ovat täysin mukana. Näin oli ajateltu äh, aluksi, kun kumppanuus luotiin, mutta kun katsotaan käytäntöä, niin nähdään, että tämä ministeritason kokous puuttuu tästä kumppanuudesta mm, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten esimerkiksi tämä Valetan huippukokous, joka oli aivan selvästi reaktio äh, useiden jäsenvaltioiden mm, äh, Ähm, huolenaiheeseen ja siksi monet jäsenvaltiot aktiivisesti osallistuivat siihen. Se kuitenkin järjestettiin kumppanuuden puitteiston ulkopuolella ja myöskin huippukokouksen tuloksia voidaan arvioida hyvinkin eri tavoin. Erityisesti afrikkalaiset kumppanit näkivät tämän toisin. Sitä pidettiin vähän yksisuuntaisena vuoropuheluna eikä yksisuuntaisena keskusteluna eikä minään todellisena vuoropuheluna. Äh, ja sitten on otettava huomioon myös äh, eri alojen aktivismi. Afrikan mantereella Kiina on tietenkin pääkilpailija ja mahdollisesti myös kumppani, äh, joka on otettava huomioon. Tietenkin on ollut erilaisia yrityksiä Euroopan unionin puolella aloittaa vuoropuhelu Kiinan kanssa ja myöskin Kiinan ja Afrikan kanssa Afrikan mantereella. Kuitenkin tulokset ovat hyvin laihat. Kyse on perustavanlaatuisista eroista mm, lähestymistavassa ja myöskin tämä perusajatus ehdollisuudesta, joka on perusperiaate Euroopalle, kun taas Kiina ehdottaa täysin toisenlaista mallia joka on hyvin kiinnostava afrikkalaisille johtajille. Euroopan unionin pitäisi mielestäni kuitenkin pitää kiinni niistä pääarvoista ja lähestymistavoista, jotka se on kehittänyt tähän mennessä, mutta samanaikaisesti yrittää saada aikaan dynaamisempia yhteistyön muotoja, erityisesti tärkeillä aloilla, kuten verkostot, infrastruktuuri, työpaikkojen luonti ja niin poispäin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka mielestäni ovat sellaisia, että trilogi Euroopan, Afrikan ja Kiinan kanssa voisi olla asia, jota voitaisiin kehittää. Haluatteko lisätä jotain nopeasti? Olkaa hyvä. Thank you. Now, when it comes niin, mitä tulee globaaliin toimijoihin. Olen yhtä mieltä siitä, että puutteet ovat muuttumassa, ei kyse pelkästään Kiinasta, Turkki, Intia ja niin edelleen. Meidän pitää ymmärtää, että Euroopan ja Afrikan väliset suhteet kuuluvat laimpiin puitteisiin, pidetäänpä tässä tai ei, mutta tämä on, nämä ovat ne globaalit puitteet, ja haluaisin sanoa, että on hyvä, että parlamentti Montin äh, mietintö pitkälti katsoo aivan samanlaisia kysymyksiä, mikä on myönteistä. On the investment and the connect... Investoinnit ja miten se liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin 2014 2017 etenemissuunnitelmasta, niin investoinnit ovat osa ja tätä pidetään vaikutuksena maan osalle ja tämä on kyllä silmiinpistävää. Ja olisi tärkeää, että saataisiin yhdistettyä kestävän kehityksen tavoitteet ja investoinnit, eli voitaisiin yhdistää pääsy kestävän energiaan, kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastoasiat, käyttää näitä yhdessä ja luoda puitteet, jotka mahdollistaisi maan osalle, että päästään näiden kolmen osa-alueen suhteen eteenpäin, jotta näitä käytetään hyväksi, jotta voidaan todellakin päästä kiinni kestävän kehityksen. On tärkeää myös luoda oikeudelliset puitteet ja sääntelykehykset, jotka mahdollistavat investoinnit, jotta todellakin voidaan luoda yhteys taloudellisen kehityksen ja kestävän taloudellisen kehityksen välille. Energiasektori, jos katsotaan Kiinan investointeja, niin ne ovat valtavia, ne ovat suurempia kuin nämä muut länsimaiden Euroopan investointipankin, Maailmanpankin, Euroopan unionin investoinnit ja Yhdysvaltojen investoinnit. Ja kuten Nikoletta sanoi, nämä investoinnit ovat eri tavalla houkuttelevia Afrikan näkökulmasta. Se, mitä me voisimme tehdä, on se, että yhdistetään nämä paremmin yhteydessä oleviin puitteisiin yhdistetään energia tiiviimmin ilmastoasioihin ja myös maailman kehitysasioihin. Ja tämä olisi varmastikin paras tapa ja ainut tapa, että nämä olisivat houkuttelevampia investointeja kuin vaikkapa Kiinan tai Intian tai muiden investointi kohteet. Tästä meidän pitäisi puhua enemmän, tämä laajempi konteksti Afrikassa. Voimme varmasti Roberto Ridolfin kanssa puhua tästä ihan muutaman eh, minuutin kuluttua. Kiitoksia siitä, että tulitte esittelemään tutkimuksen. Se on erittäin hyvä eh, taustaa työllemme, työlle, Rapongan työlle, mutta myöskin ensi viikon huippukokoukselle. Kiitoksia oikein paljon ja nyt menee muutama minuutti siihen, että eh, puhujat vaihtuvat täällä korokkeella ja kutsunkin herra Ridolfin tänne. Okay, colleagues, moving on now to... No niin, kollegat, mennään nyt esityslistan kohtaan seitsemän, joka jälleen käsittelee Afrikkaa. Ja kyse on Euroopan kestävän kehityksen rahaston investointiikkunoista. Viime vuonna me teimme kovasti työtä jotta saisimme uuden EKKR perustettua, tämän uuden rahaston. Ajatuksena oli se, että, olisi, että se auttaisi saada investointeja Afrikkaan ja muihin naapurimaihin, erityisesti maihin, joihin tavallinen se sijoituksia ei tule, koska se on liian riskialtista ja on erittäin tärkeää saada rahoitusta myös vaikeassa tilassa oleviin maihin. Olen iloinen siitä, että Roberto Ridolfi on täällä. Hän on ollut yksi tämän rahaston arkkitehdeistä. Ajatus siitä, että meidän on tehtävä enemmän, että saamme äh, riskirahoitusta. Ennen kuin tulit, meillä oli täällä UNICEFin äh, äh, esitys Afrikan väestörakenteen haasteista, että puolet lapsista tulevaisuudessa syntyy Afrikassa ja yksi 13 Nigerissä. Ja kyse on nyt siitä, miten tarjota työpaikkoja ja hyvinvointia Afrikalle, joka on naapurimantereemme. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu ja odotamme kovasti tätä. Meillä on täällä myös vieras jolla on hyvin paljon kokemusta yksityiseltä sektorilta. Herra Michael Landau, joka on CTI Globalin ähm, johtaja, mm, ja hänet on kutsuttu tänne sanomaan jotain, koska hänellä on kokemusta sijoittamisesta Afrikassa. Odotamme kovasti teidänkin panostanne vähän ajan kuluttua, mutta ensin annan puheenvuoro herra Ridolfille. Roberto, ole hyvä. Uh, good afternoon to Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin kiitokset Euroopan parlamentille, joka on antanut investointisuunnitelmille oman intellektuaalin panoksensa, jotta saatiin aikaiseksi se, jotka nykyään ovat nämä investointisuunnitelmat. Tämä investointisuunnitelma liittyy hyvin tiivisti siihen, mitä täällä äsken sivuttiin, nimittäin se, että nämä investointisuunnitelmat olisivat osa kehityspolitiikkaa yleisesti ottaen. Kun sanotaan, että kehityspolitiikka ei toimi kunnolla, niin on kuitenkin nähtävä ne positiiviset ulottuvuudet niissä maissa, joissa se toimii. Ja me tulee investointeihin, investointi, ilmastoon, byrokratia, jopa korruptio ja sitten toisaalta lainsäädäntöä, jotka mahdollistavat investoinnit, niin ne ovat niin tärkeitä, että investointi voisi tapahtua. Ja tämä liittyy tähän kolmanteen pilariin, kuten muistatte. Sitten tämä ensimmäinen pilari, kun puhuttiin näistä viidestä ikkunasta tänään, niin se, miten nämä nivoutuvat yhteen. Mitkä sektorit ja millä lähestymistavoilla, erityisellä lähestymistavoilla haluamme, että nämä investoinnit tapahtuvat. Olen täällä tänään kiittämässä teitä tästä nopeasta prosessista ja kertomassa, että olemme jatkuvan paineen alaisina. Tässä ympäristöohjelma on nyt ottamassa uuden askeleen. Ja mitä tulee väestöön, niin te voisitte kenties nähdä väestön positiivisena asiana – Minä haluaisin nyt olla puhua rohkeasti. Talousteoria, jota opetellaan kauppakorkeakoulussa, niin puhutaan markkinoiden kriittisestä kulutusmassasta. Joten miksi me emme näkisi tätä väestön kehitystä positiivisena asiana? Nämä ihmiset tulevat tuomaan talouden kehityksen mukanaan. Tärkeintä on se, että tämä taloudellinen kehitys olisi kestävää nämä ihmiset ovat osaavampia, koulutetumpia kuin mitä me olimme 15 vuotta sitten. Joten on olemassa mahdollisuus, että tämä liittyisi, tämä johtaisi positiiviseen tilanteeseen, varsinkin mikäli työskentelyn seuraavat 20 vuotta tiiviisti. 2050 on tämä tärkeä hetki, kun tulisi olla 400 miljoonaa uutta työpaikkaa. Minä haluaisin näyttää teille tilannekatsauksen 28. syyskuuta keskustelimme strategisessa neuvostossa. Kolme esittelijää oli mukana, Linda myös. Puhuimme niistä näistä meidän ikkunoista, jotka hyväksyttiin, ja puhuimme myös menettelyistä. Byrokratialle on oltava oma sijansa. 7. marraskuuta operatiivinen neuvosto keskusteli näistä investointiikkunoista. Ja 24. marraskuuta toivomme, että kumppanuushuippukokouksessa voimme julkaista nämä ikkunat, koska ne olisi sitten hyväksyttävä 29. päivä. Komissio jatkaa neuvotteluja ja toivomme, että neuvottelut sujuvat hyvin. Tämä tullaan siis julkaisemaan EU-Afrikka huippukokouksessa ja olemme tekemässä opasta, ohjekirjaa, joka on nyt työn alla, jotta voisimme ymmärtää, miten tämä EAP-sana on täytäntöön. Jo nyt on olemassa tarpeeksi tietoja, että ymmärrämme, miten tämä toimii. Nyt haluaisin kertoa teille, miten tämä toimii, jotta te voisitte olla näille eri investoijille ikään kuin suurlähettiläitä näille ympäristöohjelmille. Tässä on tämä tärkeä ikkuna, joka koskee ympäristöasioita, kestävät kaupungit ja sitten älykäs maatalous. Tammikuun lopulla annamme nämä pyydämme, että nämä ehdotukset annetaan eteenpäin. Kenelle nämä <clears throat> annetaan? Tukikelpoiset elimet, kehityspankit yleisesti ottaen, eurooppalaiset monenvälineiset, EBRD, ERD, kahdenväliset, KF, 2SV, Asos Française, 15 kehityspankkia ja me panostamme nyt siihen, että jäsenvaltiot perustaisivat omia kehitysyhteistyö elimiään. Niitä on liian vähän tällä hetkellä. Ja vetomikin Euroopan unioniin, että mm, jäsenvaltioilla olisi omissa ministeriöissään elimiä, jotka voivat viedä tätä työtä eteenpäin. Ei ole kestävällä pohjalla, mikäli on 4-5 toimia on mukana tekemässä tätä työtä. Lisäksi katsomme näitä kehityspankkeja alueellisesti Länsi- ja Etelä-Afrikassa. Ne on akkreditoitava, niiden on läpäistävä seitsemän pilarin arviointi, jotta ne voivat olla kelpoisia elimiä. Ja sitten nämä elimet, joilla on kelpoisuus, tekevät näitä ehdotuksia. Mitä nämä ehdotukset ovat? Finanssituotteita, joista, joilla he tarjoavat osuuksia takuista in, yrittäjille ja investoijille, jotta nämä voivat sitten investoida älykkääseen maatalouteen, kaupunkeihin ja niin poispäin. Ja se, että on paljon toimijoita luomassa näitä finanssituotteita, niin sitten komissiolla ja muilla on valinnanvapaus siinä, että valitaan kaikkein tehokkaimmat, mitä tulee ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tavoitteisiin, työpaikan luomistavoitteisiin, siten, että voidaan valita ne, jotka antavat parhaan vipuvaikutuksen ja jotka ovat myös maantieteellisten kohteiden kannalta parhaat. Ne, jotka toimivat niissä maissa, joissa on ongelmia. Sehän on mandaattimme, nimittäin meidän on luotava tätä lisäarvoa joten odottamme, että saamme ehdotuksen tammikuun lopun mennessä. Siinä vaiheessa arvioimme ehdotusta. Muistan, että keskustelun EIPn kanssa se johtaa asiantuntijaryhmää, joka katsoo näitä taloudellisia ulottuvuuksia. Komissio tulee valjastamaan kaikki voimavaransa, jotta voidaan katsoa näitä sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ulottuvuuksia, ympäristöasioita myös, ja sitten haetaan hyväksyntä ja sitten nämä sopimukset allekirjoitetaan huhti-toukokuussa, jolloin ensimmäiset sopimukset allekirjoitetaan. Siinä vaiheessa nämä eri talouden toimijat, finanssilaitokset, niin toivomme, että tämä putki alkaa Siitä olemme jo valtuuttaneet heidät neuvottelemaan yksityisten toimijoiden kanssa. Toivomme, että nämä koromerkitään nopeasti nämä määrärahat ja sitten saadaan ruohonjuuritasolla näitä investointeja. Meillä on alustettu seurantajärjestelmä, jotta voimme seurata, että kestävällä tavalla luodaan työpaikkoja ja että noudatamme niitä vastuita, joita asetuksessa meille hyvin seikkaperäisesti asetetaan. Nyt kertaisin näistä eri ikkunoista, on viisi osa-aluetta, ja strateginen hallitus on antanut meille innokkaan vastaanoton tähän liittyen. Saamme paljon positiivista palautetta tähän liittyen. Eräs asia, joka on poikkileikkaava näillä osa-alueilla, on, koskee isoa takuuta liittyen paikallisvaluutan riskiin. Mikäli investoi euroissa ja sitten saa voitot paikallisvaluutassa, niin sitten arvonmenetys inflaatioriski on erittäin suuri. Ja kaikki investoijathan haluavat jonkin näköisen turvatakuun, että tässä valuutan arvostuksen ei liity se riskiä. Tämä on monimutkainen, tämä on kallis, tämä on hankala järjestelmä, joten siksi me katsomme sellaista ehdotusta, että tämä tulisi katetuksi kautta linjan. Kytkettävyys ja kestävä energia ja mikro, pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden rahoitus ovat kaikki valmiimpia osa-alueita. Niitä on työstetty jo valmiiksi. Eräs esimerkki kestävän energian osa-alueesta on takuu. Mikäli allekirjoittaa sopimuksen maan X kanssa, maa X sitoutuu siihen, että sähkö ostetaan 9 senttiä per kilowattitunti 25 vuoden ajan, niin tämä takuu on melko heikko. Ja investoijat, jotka saavat halpaa rahaa, niin epäröivät tehdä investoinnin, koska taku on melko heikko tälle 25 vuoden investoinnille. Me yritämme asettua tämän yläpuolelle, pyrimme vähentämään julkista lainanottoa allekirjoittamalla tämän takuun. Mikro, ja keskisuuret yritykset ovat sellaisia osa-alueita, joissa meillä on paljon ehdotuksia. EDFI-välineiden avulla, kehitysrahoituslaitosten avulla, investointivolyymi voi tuoda enemmän työpaikkoja. Sitten tämä digitaalipuoli, kuten sanoin, Tämä on osa-alue, joille on olemassa markkinat investoinneille. Ja me tulemme katsomaan muutamia markkinarakoja, digitaalipalveluiden mikrolainoitusjärjestelmät ja sitten sähköisen hallinnon ratkaisut. Nopeasti kestävän energian tuotanto – väylä, niin en puhu tätä nyt, lue tätä kokonaan läpi. Tämä on aika kattava. Tässä puhutaan energiatehokkuudesta ja tämä keskittyy varsinkin kaupunkeihin, joissa energia tarvitaan. No, siellä missä ei ole energiaa, niin on vaikea säästää energiasta. Rakenne tässä takussa on silleen, että vähennetään riskejä ja luodaan olosuhteet, jotta voidaan saada – näitä investointeja, muun muassa näitä institutionaalisia investoijia, vaikkapa eläkerahastoja. Meidän takuusta saadaan tämä rahoituspohja, se on tätä riskirahoitusta. Sitten tämän pohjan päälle luodaan tämä ensimmäinen kerros, kehityspankit, kaksi-kolme kertaa suurempi määrä, ja sitten tämän pohjakerroksen päälle on kymmenen kertaa suurempi rahoitus, jossa on eri vaihteleva riskitaso eläkerahastoista, pieni riski, sitten kehityspankkireille keskisuuri riski ja sitten meille kaiken suurin riski. Ja sitten meidän sadasta miljoonasta saadaan kahden miljardin investoinnit. Tämä on niin kutsuttu kaskadirahoitusmalli, jossa on erilaisia riskitasoja mikro, pienet, keskisuuret yritykset. Tällä on suuri potentiaali. Tämä on tärkeä ulottu. Tämä on tärkeä asia. Tässä on näitä eri riskitasoja. Mm, tämä koskee eri sektoreita ja riski voidaan vähentää sille, siten, että toimii poikkisektorillisesti. Tällä osa-alueella me olemme myös sanoneet monasti kollegoille Euroopan rahoituslaitoksista, että tähän saatamme tarvita toisia toimijoita. IFC Maailmanpankista vaikkapa, IFAD, en tiedä onko IFAD tuttu, International Fund for Agricultural Development. Heillä on mahdollisuus toimia näiden pienten rahoitusten kanssa. Me haluamme rahoittaa näitä mikro-, pieniä ja keskisuuden yrityksiä myös toisessa tilanteessa, myös Somaliassa vaikkapa. Me työskentelemme esimerkiksi Kordiksen kanssa. Me haluamme tuoda esiin, että rahoituslaitosten ja puolikaupallisten kansalaisjärjestöjen kanssa on yhteys, ja nämä työskentelevät usein vaikeilla alueilla ei voi olla samanlaista rakennetta pk-yrityksille, joita on Nairobissa, ja sama asia ei välttämättä toimi Keski-Afrikan tasavallassa tai Somaliassa. On oltava eri tason kannustimet, äh, riskinotto, jotta tämä toimisi. Mutta tämä on lupava osa-alue. Työpaikkojen luominen tapahtuu nimenomaan useimmiten tällä osa-alueella. Sitten seuraava kohta kestävä maanviljelys, maanviljely, maaseudun yrittäjyys ja maatalousliiketoiminta. Tällä, minä, tällä osalla mennään erittäin paljon. Potentiaalia ja muutos voi olla suunnaton. Esimerkiksi maan elonkorjun jälkeinen käsittely voi vähentää merkittävästi ruokahävikkiä ja tuoda paljon lisäarvoa varastointi auttaa siinä, että saadaan tuotettua lisää lisäarvoa siten, että hinta pysyy hyvänä myös vaikeille ajoille. En puhu enää pitkään, koska haluan myös keskustella. Minä haluan kertoa, että näiden takuiden avulla takurahasto on varannut tarjoaa osan tästä takusta. Usein rahoituslaitokset haluavat äh, eri rahoituskohteista myös rahoitusta, ja tämä tulee tästä takuun piiristä siten, että saadaan tämä rakenne kunnolliseksi ja voidaan tehdä myös tämä, saada myös tämä toteutettavuusarviointi kunnialla läpi. Kestävät kaupungit. Tämä on myös tärkeä osa-alue. Jotkut järjestöt ovat meitä jo lähestyneet, muun muassa Bloomberg. Heidän kanssa me käymme neuvotteluita. Me käymme neuvotteluja EVRDn ja Bloombergin kanssa. Me haluaisimme, että tässä olisi pedagoginen rooli rahoituslaitosten kanssa siten, että siirrytään pois tästä näistä yksinkertaisista asioista ja desavuusta siten, että me tarjoamme takuun ja sillä sipuli, vaan haluaisimme siirtyä johonkin hieman kehittyneisempään, jolla olisi enemmän vaikutuksia. Se, että on eri toimijoita, ei näitä yleisiä toimijoita, niin se voi mahdollistaa sen, että näytämme, että on erilaisia tapoja luoda rakenne näille takuuhankkeille. Tämä voi auttaa meitä ja meidän luotettavia kumppaneita luomaan uusia tuotteita. Kestävät kaupungit kiinnittää huomiota erittäin paljon investointeihin ja siihen, miten voidaan luoda julkisia hyödykkeitä yksityisellä rahalla. Viides osa-alue, digitalisaatio, kehityksen ajurina. Digitaali kuuluu melko suuri monissa maissa. Ja sähköisen hallinnon ratkaisut ja eri alustat voivat toimia katalyyttina investoinneille. Ja tässä, kuten näette, tämä viimeinen lausehan on sama kaikille eri osa-alueille, niin me haluamme pohjustaa tämän siten, että investointiriski on pienempi, jotta voimme luoda olosuhteet, että digitaalinen infrastruktuuri pääsee asianmukaisesti kehittymään. Minä päätän puheenvuoroni tähän, hyvä puheenjohtaja, että voimme käydä keskustelua, ja minä mielelläni vastaan kysymyksiin. Um, Kiitoksia ennen kuin annan äh, puheenvuoron jäsenille. Pyydän Michael Landauta äh, City Globalista joka on työskennellyt pitkään Afrikassa, selittämään meillä yritysten näkökulman Afrikassa, yritykset, jotka toimivat Afrikassa. Uskotteko, että tämä malli voi toimia vai odotatteko jotain muuta? Annan teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. On kunnia olla täällä ja kiitos kutsusta. Minä haluaisin onnitella eurooppalaisia siitä, he ovat saaneet aikaan hyvin kauaskatseisen suunnitelman – on puhuttu eri suunnitelmista ja eri maissa, mutta, mutta keskipisteenä on se, että puhutaan maahanmuuttokysymystä, vaan maahanmuuttokysymys antaa sen painopisteen näkökannan, että tämä on holistinen ongelma, että löytää tällainen yleiskattava ratkaisu, jolla luodaan työpaikat kotikaupungeissa, kotimaissa, afrikkalaisissa maissa pelkästään maan eh, maahanmuuton vuoksi, vaan tätä kautta myöskin estää radikalisoituminen ja Onnittelen teitä tästä esitys, jonka juuri herra Ridolfi piti. Vaikka on olemassa tiettyjä siiloja, se oli mikään eh, sitä, että tietyt kehittymät pankit tai investoijat etsivät tällaisia siiloja, että otatte tässä tällaisen johtavan aseman ja luotte tällaisen yleiskattavan ratkaisun sille, mitä kehittyvä maailma tarvitsee. Henkilökohtaisesti sanoisin, minun yritykseni on ollut luomassa ensimmäisiä mobiili pankkialustoja vuonna 2007. 2012 käynnisti maailman, jossa harjoitetaan yhteistyötä yli 10 000 pienviljelijän kanssa. Olemme saaneet vähennettyä tappiot nollaan. Meillä on paljon kokemusta tästä työnteosta todellakin hyvin perustasolla. Yksi kysymys, joka on noussut esille tämän päivän keskustelussa myöskin UNICEFin kanssa, tai jonka Euroopan parlamentin edustaja aiemmin otti esille, että varoja on rajallisesti käytettävissä ja meidän täytyy käyttää vipuvaikutusta, jolla voidaan maksimoida käytettävissä olevat varat. Ja koko malli, joka on EFSDn e takana, on juuri sitä, se, että käytetään vähän rahaa, käytetään vipuvaikutusta, käytetään resursseja, jo yksityisten sektorin kautta olemme tulleet samasta lähtökannasta, miten voidaan pienellä rahamäärällä saada vipuvaikutuksen antaa enemmän. Täällä puhuttiin myöskin datasta. Miten me mittaamme kestävän kehityksen tavoitteita, miten tiedämme, että olemme olleet menestyksekkäitä eri tavoitteiden osalta. CTI on kehittänyt hyvin ainutlaatuisen hankkeen, joka on, johon mennyt yli kymmenen vuotta, jossa on koottu 10, yli kymmenen vuotta kokemusta ja on katsottu, että ennen kaikkea pitää keskittyä kansalaisiin yhteisöissä, eikä tukea hallituksen välttämättä, eikä tukea laajempia instituutioita, koska viime kädessä voiman täytyy tulla ihmisistä. Uskoakseni kaksi pääankkuria ovat valtovoima, voima, siis sähkö, energia ja sitten data, koska ilman dataa ei tiedä mitä tehdä. Olemme luoneet hyvin hienostuneita ohjelmia, joilla voidaan kerätä tietoa hyvin vakavissa määrin. Teemme työtä kahdessa maassa, Ugandassa ja Malawissa. Meillä on lukuisia pilottihankkeita ja noin tuhat perhettä on tällaisena, jossa on 56 000 ihmistä, jotka, jotka ovat meidän tällainen ryhmä, miltä me keräämme tietoa ja katsomme kotia ja kylää. Ja kotona lähdemme siitä, että annetaan aurinkopaneelia puhdasta vettä – ja ne monet ongelmat, jotka liittyvät terveydenhuoltokysymyksiin, että ihmiset ovat likaista vettä tai että ole mahdollista eh, saada energiaa, kaikki ne voidaan ratkaista tällä tavoin. Tämän lisäksi annamme myöskin ilmaisen eh, älypuhelimen, joka on, on yhteydessä verkon, verkon, joka on kylässä, jossa on miniverkko. Ja se voi olla myöskin tällaisen satelliittikumppanuuden, jolloin on wifi-yhteys koko yhteisön pohjalta, ja sitten keskitymme kolmeen pääalueeseen, joista kaikista on keskusteltu UNICEFin ja muidenkin kanssa tänään. Yksi on se, että luomme tällaisen telemediakeskuksen kylään, niin että tieto, jota saadaan, sitä voidaan, sen kautta voidaan katsoa, onko kysymys lukutaidon kehittymistä, että on 30 prosenttia ihmisiä, jotka ovat lukutaidottomia, että on 30 prosenttia ihmisiä, jotka keskimäärin eivät ole olleet AIDS-testissä, emme ole ne, tätä yhteyttä vielä näiden välillä, koska tähän minun tiimini ei vielä ole pystynyt, mutta olemme keränneet valtavasti tietoa, meillä tietopisteitä, joka mahdollistaa että voimme olla tehokkaampia, siis terveydenhuolto, terveyttä koskevat tiedot, koulutus, maatalous, maataloutta koskevat koulutus, lasten koulutus, joka, sen torjaminen kyllä se myöskin tämän älypuhelimen kautta syntyy lisämahdollisuuksia, jos käyttää sitä suoraan sitten tele, lääke, terveydenhuolto, josta puhuttiin tänään, tekninen edistyminen on sellaista, että me tarjoamme ihmisille pilottialueillamme eh, tällaisia eh, tietoa sähköisesti, joka koskee heidän terveydentilansa, voimme antaa asianmukaista eh, palveluita tämän älypuhelimen kautta ja tämän kautta on myöskin diagnostiikkaa, jota voidaan tätä nykyään jo tehdä käyttäen tällaista kohtaamista pelkästään tietokoneen kautta tai sitten vähäisessä väärin sellaista, joka on invasiivista, joka voidaan myöskään tietokoneen kautta, mutta me teemme tämän yrityksenä. Me olemme hyvin intohimoisia asiasta. Ihmiset, joita me autamme, usein sanotaan, että yksityissektori on sydämetön ja haluaa vain tehdä rahaa, mutta jos näin olisi, voisimme pysyä New Yorkissa ja Lontoossa ja vain, vain ansaita rahaa, mutta me, me olemme keskittyneet siihen, että luomme innovatiivisia ratkaisuja. Ja kolmas asia, ilman että menisin liikaa yksityiskohtiin, mikä on se aika, joka meillä on käytössäni, niin on se, mistä Roberta juuri puhui täällä aiemmin, maatalous, älykäs maatalous, se, että nyt on tietoa, me tiedämme täsmälleen, miten paljon maata ihmisellä on, mitä he kasvattavat, mikä on tuotanto, me tiedämme miten paljon käytetään torjunta-aineita, että miten paljon käytetään kaupallisia, kaupallista siemenviljaa, niin tämä mahdollistaa sen, että voidaan katsoa, että käytetään oikeita siemenä, oikeita lannoitteita. Meillä on mahdollisuus kouluttaa ihmisiä lähettämällä eh, heidät tällaisen yhteiskuntakeskukseen katsomaan ohjelmaa, joka liittyy eh, maatalouteen, siis koulutusohjelmia, ja puhelimen kautta voimme kertoa myöskin, miten kastella, miten parantaa maata, siis noita asioita, jotka ovat perustavanlaatuisia, mutta, mutta hyvin tärkeää tässä laajennetussa palveluksessa on se, että maissa, joissa kehitys on monien vuosien aikana ihmisiä vieläkö ne pystyy opettamaan näissä hyvin perustavanlaatuisissa asioissa. Se, miten äh, viljelijät saavat aikaan suuremman tuoton ja että he tietävät, kun me tiedämme mitä kasvataan, silloin voimme osallistua markkinoille ja myöskin luoda markkinoita viljelijöille, kun he tuottavat mitä tuottavat. Tätä kautta he saadaan aikaan myöskin tuloa, joka on kaksi kolme kertaa se, mitä he saavat nyt jo kasvattavat tuhannen dollarin neste, josta he menettävät sitten 400 niin, että saavat sitten 50-60 dollaria kuukaudessa. Me voimme auttaa heitä pääsemään 1500-2000 dollarin ilman, että on mitään tappioita. Ja tätä kautta voidaan kasvattaa siis tuottoa. Ja jos katsotaan sitten tätä maahanmuutto-ohjelmaa, ongelmia, kysymyksiä voimme parantaa äh, työllisyyttä, saamme aikaan 6-7 työpaikkaa, jotka liittyvät tietyn paikkaan, tai työt, jotka liittyvät terveydenhuoltoon tai maatalouteen. Me olemme tekemässä tätä yhteistyössä hallitusten kanssa, siis sana yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuden muotona. Me käytämme kokemustamme ja pyrimme vettorivoimaan kestävällä tavalla, koska pyrimme olemaan paikan päällä lukuisia vuosia kysymykselle siitä, että käytettäisiin apurahaa ja päästäisiin eteenpäin. Tätä kautta luodaan pitkän täyttäyksen kestävyyttä ja tällä tavoin CTI, meidän kokemuksemme osalta, jota viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme pyrkineet etenemään, tämä ei kuitenkaan ole sellaista, mitä me voimme tehdä, niitä voisimme toteuttaa jotakin pilotihankkeita, mutta kun, jos on tällaista laaja-alaisempaa, voimme parantaa laajalaisuutta ja eh, kestävyyttä tämän mallin kautta. Voimme katsoa, miten näitä eri seitsemän toista kestävän kehityksen tavoitetta voidaan tätä kautta edistää, mutta tarvitsemme apua mitä pääsemme seuraavalle tasolle, että saadaan laajempaa tästä, niin tätä voidaan tehdä kansallisella ja Afrikan laajuisella tasolla. Ohjelma, joka teillä on, on hyvin tulevaisuuden suuntautuva onnittelut komissiolle siitä, että se on saanut jotakin näin upeaa aikaan. About... Saanko vain esittää kysymyksen sitä tavasta, miten te toimitte, koska te sanoitte, että tämä on kuin pilottihankke, Missä te toimitte? Missä maissa? Teettekö sen kylätasolla, kaupunkitasolla? Miten tämä toimii? Kansaloitimme kahdessa maassa, Ugandassa, Buekuen alueella, jossa on seitsemän kokonaista kylää mukana, 12 580 perhettä, 1258 perhettä ja sitten ja me, meillä on kokonainen järjestelmä, mitä me toimimme tässä. Ihmiset ovat aivan innoissaan tietojen antamista meille, ja kun hallitus on nähnyt nämä tiedot, joita me olemme keränneet, se hallitus haluaa tietää, miten voisi harjoittaa yhteistyötä kanssa, koska olemme koskaan pystyneet keräämään tällaista tietoa. Kysymys uskottavuudesta ja sitten sen osoittamisesta, mihin tämä johtaa, jos ihmiset harjoittavat yhteistyötä meidän kanssamme. Teemme tämän myös pienessä kylässä, jonka nimi on Enjoy Malawissa, jossa on noin tuhat perhettä. Kiitoksia. Tämä tekee eh, asia vähän selvemmäksi, miten toimitte konkreettisesti paikan päällä. Nyt on paljon kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä Roberto Ridolfille tai herra Landaulle. Eh, ensimmäinen puhuja minulla on tässä kuusi puhujaa listalla. Meillä on kyllä aika eh, niin noin kolme minuuttia jokaiselle puhujalle. Paul Rybik. Yes, first of all, uh, niin, kiitoksia oikein paljon. Me olemme nyt tulossa sellaiseen vaiheeseen, että voimme toteuttaa sen, mikä äh, sitä neuvottelimme pitkään aikaa sitten. Ja tämä on suuri menestys myös kehityspolitiikan kannalta, että nyt päästään investointivaiheeseen. Meillä on erittäin tär- äh, selvää, että pääprioriteetti ovat kestävän kehityksen tavoitteet, joten parhaat sijoitustoiminta tapahtuu kakkoseen, kuutoseen ja seitsemään. Kakkonen on elintarvikkeet, ruoka, jotta voi elää, tarvitsee ruokia. Ehm, tieteelliset eh, teknologiset vaihtoehtoarviot Euroopan parlamentissa. Olemme tehneet tutkimukset, miten rahoittaa 10 miljardia ihmistä, koska me olemme nyt 7 miljardia maapallolla ja 2030 meitä on sitten mm, kolme miljardia enemmän todennäköisesti. Mitä se tarkoittaa? Onko meillä riittävästi vettä, jota voimme saada kaikki nämä maataloustuotteet tuotettua? Onko meillä riittävästi vettä sairaaloihin, puhdasta vettä? Ja sitten uusiutuva energia tulee olemaan erittäin tärkeää, koska ilman energiaa ei pysty viemään kehitystä oikeaan suuntaan. Joten on erittäin tärkeää, että näemme, että kaikki nämä hankkeet tarvitsevat jonkinlaisen arkkitehtuurin. Tarvitaan insinöörejä, jotka kehittävät hankkeita ja on tarpeen kehittää paras mahdollinen hanke joten me tarvitsemme kolmen vaiheen mallin. Ensinnäkin tarvitsemme eh, hankearkkitehtuurin, toiseksi meidän on tuotettava hanke ja kolmanneksi meidän on ylläpidettävä hanketta. Koska se, mitä me olemme oppineet, on se, että monet hankkeet eivät eh, etene, koska niitä ei ylläpidetä oikealla tavalla. Olisiko mahdollisuus varmistaa, että myös ylläpito voisi olla osa rahoitusta, että jaamme tämän kolmeen osa-alueeseen ensin julkiset hankinnat tästä hankkeen arkkitehtuurista, sitten luodaan hanke ja sitten ylläpidetään sitä kaikilla osa-alueilla. Tämä oli, voisi olla oikein hyvä, jos tämä toimisi näin. Ja sitten viimeinen asia on se, että täällä Euroopan parlamentissa meillä on tämä MEP Peering Scheme, jossa mm, tutkijat yhdessä parlamentaarikkojen kanssa työskentelevät tiettyjen asioiden parissa. Minun kumppanini oli Delftin Unescon vesiyliopisto, jossa opimme hyvin paljon niistä ongelmista, jotka syntyvät Afrikassa likaisen veden takia. Olisiko mahdollista, että meillä olisi tällainen vertaisohjelma afrikkalaisten ja eurooppalaisten pekoyritysten välillä? Voisimmeko jakaa kokemusta pk-yritysten välillä ja saada sitä aikaan hanke, jossa voitaisiin luoda luottamusta kummaltakin puolelta, oppia, saada aikaan ammattikoulutusta ja tällä tavoin välitettyä tietoa oikeaan suuntaan. Norbert Noisa. Kiitoksia Norbert Noisa. Yeah, thank you. I want to speak on... Haluaisin puhua esittelijämme puolesta Runzulikan puolesta. Hän on joutunut pysymään Romaniassa eikä ole pystynyt osallistumaan kokouksemme tänään. Hän kirjoitti minulle, että hän esittelenä pitää sitä, että Linda ja ulkoasevaliokunnan ja, se, ja, ja budjettivaliokunnan johtajat, jotka ovat mukana tässä strategisen johtokunnan kokouksessa, joka pidettiin syyskuun lopussa, heti sen kun asetus oli julkaistu virallisessa lehdessä kiittää komissiota kokouksesta valmistelusta ja siitä, että komissio antoi kaikille samat tiedot sekä jäsenille että tarkkailijoille. Sitten parlamentti kutsutaan mukaan tähän strategiseen johtokuntaan sen kokoukseen. On asia, josta on keskusteltu kolmikantaneuvotteluissa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska parlamentista on tullut viimeisten vuosien aikana hiukan huolestunut siksi, että on erityisvälineitä ja rahastoja, joita on luotu jolla on erityisiä menettelyjä, erityisiä hallintoelimiä, Turkin fasiliteetti ja erityisrahastot. Miksi asioista voitaisiin tehdä lähemmän mutkikkaita? Miksi mutta toisaalta tämä tarkkailija-asema mahdollistaa sen, että parlamentin jäsenet voimme seurata avainkysymyksiä, avainratkaisuja, jotka liittyvät toimeenpanon vaiheeseen lähemmin. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että meidän pitäisi myös keskustella näistä asioista täällä valikunnassammekin, että taataan avoimuus, vastuuvelvollisuus ja varmistetaan se, että yritys edelleenkin etenee oikeaan suuntaan. Kuten useimmat strategisen johtokunnan jäsenet, olemme iloisia siitä, että viisi investointiikkunaa noudattelee sitä linjaa, jotka määriteltiin parlamentin ja neuvoston kannoissa ja jotka kolmikantaneuvotteluissa yhdistettiin. Tätä kautta, että siis luotaisiin työpaikkoja Afrikassa ja naapurialueilla siinä, että vahvistetaan rahoitusta mikro, pienille ja keskisuurille yrityksille oli asia, joka oli nimenomaan keskipisteessä mietinnössä, joka kesteli asiaa, ja tämä on hyvin tärkeää. Ajatellen sitä, mikä on ensimmäinen valinta joka liittyy näihin investointiikkunoisiin. Ja ilmastonmuutoksen käsitteleminen ja muutoksen aikaansaaminen kestävän energiatehokkuuden osalta ja uusiutuvien energioiden osalta on ollut asia, joka on myöskin esillä kolmikantaneuvottelussa ja se, että parlamentti piti tärkeänä tällaista investointiikkuna kakkosen osalta, jossa olisivat sisäisellä energia ja verkottuneisuus ja kolmalta sitten kestävät kaupungit ennen erityisesti investointi elintarviketurvallisuuteen ja asetetaan tukea pienviljelijöille ja mahdollisuuksia heille saada rahoitusta ja mark, pääsy myöskin markkinoille on ollut prioriteetti valiokunnalle pitkään ja siksi vedämme hyvänä investointiikkuna neljää, maatalous, ma, maaseudun yrittäjät ja agroteollisuus, koska tämä antaa sysäyksen näillekin tavoitteille. Korostamme riskejä, jotka liittyvät maan sieppaamiseen, joka pitäisi ottaa huomioon, joita pitäisi välttää eh, kaikin keinoin. Sitten investointikunnan viisi tulisi auttaa myös vähentämään, eh, vähentämään, pienentämään digitaalista kuilua, joka erottaa edelleenkin suurin osan Afrikasta, muusta maailmasta, maailman taloudesta ja informaatiojärjestelmistä. Ja ne Afrikan maat, joissa on kehitetty internettiä, ja televiestintää dynaamisemmin, niissä on enemmän kestävää ja osallistavaa kehitystä. Kestävän kehityksen rahaston ei, tuli, rahaston ei tuli keskittyä hankkeisiin kehittyneimmissä Afrikan talouksissa ja naapurialueen talouksissa, vaan sen pitäisi olla merkittävä siellä, missä markkinat ja pankkina tavallisesti eivät rahoittaisi investointeja ja alueille, joita pidetään riskialttiimpina – ja tämä on varmaankin se, mitä, minkä mainit, kun puhuit tästä riskikaskadista. Nämä viisi ikkunaa siis näyttävät hyvin lupaavilta. Seuraamme sitä, minkälaisia hankkeita viime kädessä sitten tuetaan kestävän kehityksen rahaston kautta, takuiden ja välineiden kautta. Ja katsomme sitä, onko näillä hankkeilla mahdollisuus antaa lisäarvoa talouksille ja ihmisille Afrikassa ne kaikkea vähiten kehittyneissä maissa. Jatkamme vaikutuksen seurantaa esimerkiksi työpaikkojen luomisen osalta ja katsomme myöskin, että avoimuusstandardeja noudatetaan, jotka on määritelty asetuksessa. Kiitoksia. Tämä siis äh, Frun, edustaja Likan puolesta, mutta tämä on tietysti meidän ryhmämme kanta. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Charles Görens. Oui, merci. Kiitoksia. Ridolfi korosti, että investoinnit rohkaistaan investointitakuiden avulla. Ja kun kerroitte tästä, niin kerroitte paikallisvaluutan inflaatioriskistä – AKT-alue on tämä länsi Afrikan CFA-valuutta, joka on sidottu suoraan euroon, niin onko tässä sitten todellakin mitään riskiä? Eikö siellä pitäisi sitten investoida? Kun puhutaan investointitakuista, mikäli riskit voidaan vähentää nollaan, niin sittenhän on rajattomat mahdollisuudet investoinneille. Mitkä ovat odotuksenne? Pakennetteko te suurinta riskiä ja siirrytte matalamman riskin alueelle – vai miten te teette? Eikö tämä ole sitten syrjimistä siten, että tietyt alueet, tietyt maat, heitä vastaan syrjitään, koska vältetään tätä suurempaa riskiä. Kiitos Maria Hoibuh. Niin, sydämelliset kiitokset Linda. Herra Ridolfi, kuten tiedätte, minä olen erityisen kiinnostunut tästä maatalouden ja maaseutu alueen investointiikkunasta. Ja jo ennen kesälomaa tein kirjallisen kysymyksen komissiolle. Odotan vieläkin vastausta, mutta ehkäpä saan vastauksen nyt suoraan teiltä. Kysymys nimittäin oli, että Euroopassahan meillä pidetään eurooppalaista investointisuunnitelmaa eh, tärkeänä eh, kehitysyhteistyön välineenä ja konsensuksessa EU eh, sitoutuu myös siihen, että pienviljelijöiden luomuviljelyä eh, tuetaan. Te mainitsitte väestön kehityksen mahdollisuutena, mutta jotta siellä olisi mahdollisuus, niin tarvitaan myös työpaikkoja. Tällä alalla voitaisiin luoda työpaikkoja. Nyt minun kysymykseni kuuluu, miltä tämä temaattinen investointiikkuna, yksityisinvestoinnit sopii, ohjaa osuuskuntia, pienviljelijöitä ja luomuviljelijöitä. Miten aiotte tässä toimia? Meillähän oli vähän aikaa sitten keskustelu silloin. Te sanoitte, te samaa mieltä kanssani siitä, että meidän olisi sijoituksia ohjattava pienviljelijöille ja sanoitte silloin minulle ja mehän keskustelimme tämän ruokaturvallisuusallianssin opeista, jossa Euroopan unioni oli mukana. Kysymykseni on nyt oikeastaan, mehän kritisoimme tätä voimakkaasti omassa mietinnössämme, että teollinen maataloutta vaaditaan, ähm, että luonnon monimuotoisuus on vaarassa, että pienviljelijöitä haitataan enemmän kuin heitä hyödytetään ja meillä on maan anastuksesta ihan dokumentoituja tapauksia. Ja nyt kysyn, että mitä oppeja tästä uudesta allianssista nyt on saatu, tätä ulkoista investointisuunnitelmaa silmällä pitäen, mitä on opittu, jotta ei tehtäisi samoja virheitä. Ja sitten kysymykseni maan anastuksesta, ihmisoikeusalivaliokunta, siellä esiteltiin kuukausi sitten tutkimus, joka osoittaa, että Euroopan unioni esimerkiksi vaatimuksilla ja lainoilla on ollut mukana kansainvälisessä maananastuksessa Tämä oli tässä tutkimuksessa käynyt ilmi ja tällaisissa tapauksissahan paljon yksityisiä toimijoita mukana, mutta myös julkisia toimijoita ja tutkimuksen laatijat suosittelevat valitusmekanismin perustamista. Minun kysymykseni kuuluu, että miten tällainen valitusmekanismi otetaan mukaan eurooppalaisiin investointisuunnitelmaan? Keskustellaanko siitä ylipäätänsä? Tässä minun kysymykseni kollegani Heidi Hautalan täytyy lähteä jo etukäteen. Hänen puolestaan olisin halunnut esittää toisen, täysin toisenlaisen kysymyksen. Siinä on kyse verotuksesta ja korruptiosta. Miten komissio eh, tehokkaasti varmistaa, että investointisuunnitelman hankkeissa ei tapahdu veronkiertoa eh, tai veron välttelyä. Onko mitään mekanismia, jolla tämä voidaan varmistaa, ettei vähän samoin kuin maan anastuksessa väärinkäytetä määrärahoja? Kiitoksia. Okay, thank you. Uh, miss... Kiitos. Edustaja Schaffhauser. Merci. Kiitoksia. Ensimmäinen reaktio. Suhtaudun tähän lähestymistapaan erittäin suotuisasti. Peruskysymys tässä on se, miten voidaan paikallisella tasolla luoda rikkauksia. Minulla on esimerkki. Olen hyvin syrjäiseltä Elsassin alueelta ja sanotaan, että tie toi kehityksen. Ei, tie oli eräs osa niistä monista osa-alueista, jotka loivat rikkauksia. Mikäli ei ole muita välineitä luoda rikkauksia, niin täm, nämä tiet, nämä infrastruktuurit ovat ainoastaan lisää menoerää. Kuten Afrikassa, niin Afrikassa, kuten muissakin kehityshankkeissa, niin on tämä kehitysyhteistyörahan pohjaton kaivo. Alueellisella tasolla ei saada riittävästi luotua rikkauksia. On tärkeää, että pystytään luomaan varoja paikallisella tasolla. Minä haluaisin korostaa kahta asiaa. Kun luodaan vaurautta paikallisella tasolla, niin tässä on hieman protektionismia. Ei tässä vastusteta markkinoiden toimintaa, mutta jos otetaan maaseudun kehitys, jos otetaan vaikkapa paikallinen kana ja halutaan kilpailuttaa se eurooppalaisen kanatalouden kanssa, niin ei se ole mahdollista. Tämä nyt on esimerkki, niitä on myös monia muita. Sama koskee hedelmän tuotantoa. On katsottava, että miten voidaan luoda vaurautta samalla hieman suojautuen. Sitten näitä paikallisella tasolla onnistutaan luomaan vaurautta. Lisäksi tarvitaan kumppanuuksia. Tänä aamupäivänä minä ajan jättäytyä politiikasta, niin olen luomassa investointirahastoa Afrikan köyhimpään maahan, Keski-Afrikan tasavaltaan yritykse, yritysten kanssa on ongelmia, vaikka minulla on heihin pitkät suhteet. He kertovat, että ei ole olemassa minkäännäköistä turvaa, ei ole olemassa turvallisuutta. Investointeja ei voida tehdä erillään turvallisuudesta. Me tarvitsemme investointeja varten yrityksen, mutta yrityksen elämän turvallisuutta. He luovat tarjonnan, mutta luovat samalla myös kysynnän. Tarjonta ja kysyntä ovat avainasemassa – ei ole mitään järkeä luoda uutta potentiaalia, uutta tarjontaa, uusia maanviljelijöitä auttaa, mikäli kysyntää ei kasvateta. Ensinnäkin paikallisella tasolla, totta kai, mutta myös kansainvälisellä tasolla. Öö, liha-ala vaikkapa. Tämä yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat valmiita ostamaan Keski-Afrikasta lihaa, mutta siellä ei ole riittäviä turvallisuusolosu- riittävän turvallisia olosuhteita, että tuotanto voidaan varmistaa. Mikäli voidaan luoda yrityksille riittävä turvallisuus, mikäli voidaan investoille taata turvallisuus, tietty takuu investointiin, niin tämä voi mahdollistaa sen, että yritys aloittaa toimintansa. Myös äh, täällä sivuttiin tätä holistista lähestymistapaa. On mietittävä kokonaiskuvaa, on mietittävä tuotantoa, on tuettava maanviljelyyn liittyviä pieniä yrityksiä. Keski-Afrikan tasavallassa ei ole mitään. 70 prosenttia väestöstä erää riittävät tämän ravinnon kanssa. Kaikkea on vahvistettava, mutta jotta voidaan vahvistaa, on perustettava paikallisia osakuntia, on koulutettava, on saatava markkinat toimimaan. Markkinoita ei ole. Paikallismarkkinoita on vahvistettava, on muutettava, on rakennettava teitä. Kaikkea tulee ajatella kokonaisuudessaan, koska muuten ei tule kehitystä. Minä olen vastannut erään alueen kehityksestä ja juuri tällä tavalla toimitaan ja viedään kehitystä eteenpäin. Toimitaan paikallisesti. On tärkeää, että on rakenteellinen lähestymistapa. Markkinat eivät tässä onnistu, joten on oltava paikallisia alueellisia kehitysyhteistyörahastoja, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten, paikallisten yritysten ja eri elinten kanssa, jotka voivat viedä kehitystä eteenpäin. Tämä on tärkeä panos, mikäli me emme onnistu, me emme onnistu luomaan vaurautta, rikkauksia, ja sitten tästä syntyy ikävä noidankehä. Kiitoksia. Thank you. Last but not least, Anilits. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi Arne Litz. Kiitos esityksestä. Itse minua kiinnostaa kovasti se, mitä herra Landau sanoi tällaisesta yrityskokemuksestaan maatalouden osalta ja siinä tuessa, jota hän antaa. Tämä on hyvin mielenkiintoista, miten tietoa käytetään, mutta siis myös miten maatalouden osalta, mitkä yritykset sitten tekevät yhteistyön näiden ihmisten kanssa, mitä siemeniä miksi käytetään. Ja ajatellaanpa vaikka tällaista monimuotoisuutta, siis se, että tämä ei keskittyisi vain pariin eh, yritykseen, vaikka Monsantoa, mutta jos olisi tällaisesta yrityksestä saada aikaan monimuotoinen yritysten osallistuminen. Uh, the way how you said, uh... Miten te puhuitte siitä, että pitää olla tällaisia holistisia ratkaisuja ja mainitsitte, niin kuin herra Rybihkin mainitsi, minusta meidän pitää esittäytyä yhdessä kansakunnissa, kun teillä oli erilaisia hyviä asioita mukana, että puhuitte vasta koulutuksesta, koulutuksesta, vedestä maataloista. Minä tulisin, tulin juuri takaisin Pariisista ja Ponnista, jossa ilmastokokouksessa on puhuttu nimenomaan maatalouden ja ilmaston keskinäistä suhteesta, joten minä, minun mielestäni voitaisiin käyttää kestävän kehityksen tavoitteita – mitä tavoitteita on, miten ne sopivat yhteen, miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Meillä nyt on politiikan harjoittanut osoittaa yhdessä komission kanssa, että me olemme kiinnostuneita niistä, koska huomenna esimerkiksi meillä on parlamenttien välinen keskustelu, siis Euroopan parlamentin ja kansallisparlamentin, jossa me keskustelemme siitä, miten käytämme kestävän kehityksen tavoitteita politiikassamme. Joten kysymyksenä, voitaisiinko nämä vetää mukaan tuleviin esityksiin siltä osin, mitä tavoitteita erityisesti on otettu huomioon ja, ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa? For me. Um... Kiitoksia. Sitten vielä nopea kysymys minulta, koska ne ihmiset, jotka tulevat hakemaan tätä rahoitusta, ne, jotka tulevat hakemaan, ovat sijoituspankkeja, olemassa olevia sellaisia, Onko meillä strategista näkemystä siitä, millaisiin eh, investointeihin haluamme kannustaa? Yksi on se, että yritykset haluavat viedä, hyvä, mutta meillä on myös sisäistä kauppaa. Sanoit aivan oikein, eh, Roberto, että tässä on kyse miljoonista kuluttajista Afrikassa, joilla on omat kotimaamarkkinansa. Ja miten voimme varmistaa, koska minä tulin itse länsirannalta viime viikolla ja yksi pyyntö sieltä oli, että olisi tällainen investointirahasto ja ihmiset halusivat jakaa ajatuksia myös, kuulla miten muut ihmiset ovat tehneet asioita joten eh, miten voidaan varmistaa, että kyse oli pelkästään viennistä meille, vaan myös siitä, että luodaan todellisia eh, työpaikkoja eh, yrityksiä. Roberto, paljon kysymyksiä sinulle. Kiitoksia, kiitoksia älykkäistä kysymyksistä ja kun te esititte kysymyksiä, me kirjasimme ylös, mitä parannuksia teemme, ei vaan kun on kyse yhteyksistä kestävän kehityksen tavoitteisiin, vaan myöskin sisältöön. E, kysymys kestävän kehityksen tavoitteista. Ei täällä ole pelkästään olemme laskeneet 14 tai 15 kestävän kehityksen tavoite näissä ikkunoissa, eikä vain kolme. Me olemme tehneet taulukoita tästä. Te olette nähneet tätä, mutta se ei ole vielä valmis. Se tulee pian olemaan esillä. Se esiteltiin hallintoneuvostossa muutama viikko sitten. Tämä kaavio, jonka pohjalta eh, investointipankit ehdottavat meille niitä hankkeita, jotka valitaan. Se on täynnä kestävän kehityksen tavoitteita, kuinka paljon työpaikkoja luodaan, eh, työpaikkojen kestävyys, ympäristön kestävyys, yhteiskunnallinen kestävyys, monet asiat, jotka ovat asetukseen laittaneet, ne löytyvät tästä ähm, kaaviosta ja me jaamme sen joulukuun alussa, koska se on se pohja, jolta äh, pankit sitten ehdottavat, mitä ne haluavat tehdä. Kaikki sieltä löytyy. Se on varsin monimutkainen, mutta niin sen täytyykin olla. Sitten nämä kolme vaihetta voimme allekirjoittaa ne. Todellisuus on se, että jokaisella tuotteella tulee olemaan oma syntyhistoriansa, eh, mutta eh, ylläpidon mukaan ottaminen on tärkeä ajatus ja varmasti katsomme tätä eh, tässä meidän eh, kaaviossa. Tärkeää on se, mitä eh, te odotatte heidän meille kertoman. Sanotte minulle, että tarvitset tämän rahan takuuta varten, koska haluatte 20 kylää ottaa mukaan 500 000 ihmistä ja haluatte varmistaa taloudellisen voimaannuttamisen. Sitten edustaja Noiser sanoi asian, joka on tervetullut, ja otan huomioon myöskin tämän edustaja Hoivuhin kysymykseen maan anastuksesta. Maan anastus, siinä minä katson hallinnon vapaaehtoisia suuntaviivoja, jonka FAO on laatinut. Se on pakollinen asiakirja mutta me työstämme sitä. Minun tarkoitukseni on tehdä tuosta asiakirjasta pakollinen sijoittajille ja ohjelmille tuon sijoitusohjelman puitteissa. Yritämme ottaa huomion ajatuksen hyvästä hallinnasta, kun on kyse maanostoista. Ottamalla tämän asiakirjan, josta on keskusteltu elintarviketurvallisuuskomiteassa maailman tasolla, ja että yritysten yhteiskuntavastuu, due diligence-periaate otetaan mukaan. Kyllä, meidän täytyisi vaikuttaa siellä, minne investoijat eivät yleensä mene, mutta meidän täytyy myös olla mm, tappiot taattuna, koska jos kaikki menemme Keski-Afrikan tasavalta, joka esimerkkinä mainittiin, niin vaarana on, että kaikki takuut hävitämme. En sano, että näin tulee tapahtumaan, mutta riski, joka on laskettu nykytiedon pohjalta, on hyvin korkea. Jos haluamme kantaa tappiat, joita saattaa syntyä vaikeissa maissa, meillä täytyy olla myös sijoituksia maassa, jossa sijoitusten menettämisen riski on paljon alhaisempi niin, että voimme sitten kompensoida mm, ne tappiot, jotka saattavat syntyä Etelä-Sudanissa ja Somaliassa. Ja voin taata teille, että on hyvin vaikeat suhteet, kuten edustaja Schaffhauser mainitsi. Osuuskunnista me kyllä tuemme osuuskuntia ja otamme ne mukaan suosituksena, että pitäisi tukea osuuskuntia kun me keskustelemme uudesta elintarviketurvallisuusallianssista, niin me puhumme hyvin, hyvin eh, heikoista tilanteista, joissa on hyvin vaikea ah, saada yksityisiä investointeja. Me toimimme eh, tukien kautta, kansalaisjärjestöjen kautta, joka sitten voi ehkä kehittyä tällaiseen puolikaupalliseen eh, tilanteeseen, mutta tällä hetkellä kyse on melkeinpä virallisesta kehitysavusta. Joten vastaukseni kysymykseenne on, että kyllä me haluamme luoda turvallisia ja arvokkaita työpaikkoja ja me yritämme varautua maananastuksen riskeihin näiden vapaaehtoisten suuntaviivojen kautta myöskin paikallisille toimistoillemme. Valitusmekanismi olemme valmistelemassa sitä. Ensimmäinen valituspiste on se, rahoituslaitos, joka operoi, se rahoituslaitos, joka päättää antaa rahaa esimerkiksi Lindalle, on ensimmäinen valituksen kohde. Tietenkin me olemme lopulta vastuussa. Sitten verotus ja korruptio voin vakuuttaa teille sataprosenttisesti, että Euroopan komission taksudin palvelujen kautta olemme pystyneet varautumaan kaikkiin tämän tyyppisiin riskeihin ja välttämään ei vain vaaralliset oikeudenkäyttöalueet, vaan myöskin vaaralliset yritykset turvallisissa oikeudenkäyttöalueissa. Mauritius esimerkiksi. Kaikki haluavat yrityksen Mauritiukselle Mauritiukselle voidaan pääomarahasto luoda täysin hyväksyttävällä tavalla. On tiettyä verotusta, tietynlainen avoimuus, tai sitten sinne voidaan perustaa pääomarahasto tavalla, joka ei ole meille hyväksyttävä. Joten olemme eh, ryhtyneet katsomaan asiaa tarkemmin, emme pelkästään maata, vaan myöskin eh, tämän yrityksen muotoa. Ja minun on kiitettävä Taksudin kollegoja, koska me olemme nyt eh, työstäneet tätä asiaa. Sitten edustaja Schaffhauser mainitsi useamman kysymyksen. Ensimmäinen tämä pienimuotoinen protektionismi. Kyllä ymmärrän sen, että me yritämme mitä en, yhä enemmän investoida paikallisille markkinoita varten tai alueellisia markkinoita varten. Se on 160 miljoonan ihmisen markkinat. Siellä on